Good afternoon, dear colleagues, speakers, ladies and gentlemen. Welcome to the hearing on... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Schengenin tulevaisuutta käsittelevään kuulemiseen. Me pidimme aivan julkisen kuulemisen vasta vähän aikaa sitten ja nyt koska tämä seuraava kuuleminen järjestetään näin pian tämän edellisen jälkeen, tämä osoittaa kuinka tärkeänä asiana Libevaliokunta pitää Schengen-aluetta. Tämä osoittaa myös, kuinka paljon lainsäädännöllisesti ja käytännöllisesti tilanne on muuttunut. Kuten tiedämme, Schengen on edelleen paineen alla, kun maahanmuutto- ja turvallisuuskriisi Euroopassa on johtanut siihen, että jotkut jäsenvaltiot ylläpitävät sisärajavalvontaa, jota tilanne saadaan liennetettyä tietyihin toimenpiteisiin on aloitettu. Euroopan rajavalvonta ja merivartiovirasto on pyrkinyt vähentämään painetta ja lisäksi harpauksia on tehty tietojärjestelmien suhteen. Paljon edistystä on tapahtunut. Mm, Maantulomasta poistumisjärjestelmä, matkustustietojärjestelmä ja Schengen-tietojärjestelmän uusi sukupolvi on myös otettu käyttöön. Tulevaisuudessa jäsenvaltioiden tulee käyttää uudistettua Schengen-arviointimekanismia, joka on saanut tuekseen haavoittuvaisuusmetodologian, jota rajavalvonta virasto käyttää. Kaikki varmasti ovat sitä mieltä, että vapaa liikkuvuus, se, että rajavalvonta on poistettu Euroopan unionin sisärajoilla, on eräs suurimmista saavutuksista Euroopan unionissa. Se on asia, jota kaikki kansalaiset arvostavat ja jonka he pystyvät itse kokemaan. Kaikki varmasti ovat myös yhtä mieltä, että meidän ei pitäisi sallia sitä, että tämä saavutus kärsisi siitä, että me emme ole onnistuneet löytämään yhteisymmärrystä maahanmuuton ja turvallisuuden saroilla. Valitettavasti kaulana tässä toimii neuvosto ja ymmärrettävästi on helpompi sanoa, että ratkaisu on löydettävä kuin itse löytää se. Viime vuosisadan puolivälissä Benjamin Franklin sanoi, että he, jotka luopuvat ö, vapauksistaan, jotta saavat hetkellisesti parempaa turvallisuutta, niin heidän ei pitäisi saada nautia ei turvallisuudesta eikä vapauksista. Ja Tämähän on todistettu lähihistorian aikana monen otteeseen. Meidän tulisi nyt löytää sopiva tasapaino turvallisuuden ja vapaan liikkuvuuden välille. Se, että rakennetaan lisää tarkastuksia, seiniä, rajoja, ei tuo sopivaa tasapainoa. Ja meidän valiokunta on kartanut, äh, kantanut kortensa kiekkoon viimeisten vuosien aikana siinä, että löydetään toimivia ratkaisuja, jotka perustuvat meidän periaatteisiin ja arvoihin. Ja Dublinin asetuksen matalin mahdollinen taso ja kilpailu siihen ei ole asia, joka vie tilannettamme eteenpäin. Eräs toinen asia, jonka haluan nostaa esiin Schengen-alueen suhteen, on ehdotettu, että Bulgarian ja Romanian raja valvonta poistettaisiin merirajoilta ja selkeän siirryttäisiin myös siihen, että poistetaan rajatarkastukset ulkorajoilla. Mikäli tämä otetaan käyttöön, niin tämä olisi innovaatio. Tämä olisi hyvin kyseenalainen innovaatio. Nimittäin Euroopan parlamentin täysistunnossa käytiin keskustelu viime joulukuussa ja silloin parlamentin jäsenet välittivät neuvostolle vahvan viestin siitä, että se mitä tapahtuu on epäoikeudenmukaista niin Romania kuin Bulgaria kohtaan ja siinä taistellaan Euroopan unionin perusperiaatteita ja velvoitteita vastaan. Joten nyt me haluamme tehdä katsauksen viimeaikaisiin toimiin ja myös päätellä näitä tarpeellisia tulevia toimia. Lisäksi haluamme kertoa parlamentille, mikä on Schengenin nykytila ja miten tehokkaita uudet toimenpiteet ovat tai mitä toimenpiteitä vielä kaivattaisiin. On erittäin hienoa, että niin EU-toimielinten kuin jäsenvaltioiden korkean tason edustajat ovat täällä vieraana, kuten myös akateemisen maailman asiantuntijoita. Odotan innolla tätä keskustelua. Ja muutama sana tästä kuulemismenettelystä. Kahden ensimmäisen session jälkeen on parlamentin jäsenille mahdollisuus esittää kysymyksiä ja viimeinen Kolmas vaihe on korkean tason poliittinen keskustelu. Haluaisin vielä muistuttaa, että tämäkin keskustelu lähetetään verkkoon ja puheenvuorot nauhoitetaan. Nyt aloitamme ensimmäisellä paneelilla ja meidän tavoitteena on tehdä katsaus viime aikaisiin ja odotettuihin toimenpiteisiin, Signaalilla varsinkin mitä tulee suuren mittakaavan tietojärjestelmiin. On erittäin hienoa, että EU-lisästä on Krum Gerkov, lisäksi Sergio Carrera on Euroopan politiikan tutkimuksen keskuksesta ja Negresku, ministeri Romanista ei pääse paikalle, mutta Kosmin Bojanciu on mm, Romanian pysyvä edustaja Euroopan unionissa. kansalaisoikeuksien ja perussopimus, työjärjestystoimielin asioiden politiikan yksikkö tilasi tutkimuksen ja nyt olemme pyytäneet, että kyseinen instanssi tekee päivityksen tähän aiempaan tutkimukseen. Ja tätä silmällä pitäen antaisin puheenvuoron Carreralle. Teillä on 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. A very good afternoon. Kiitos, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Arvoisat varmasti jäsenet on kunnia osallistua tähän kuulemiseen tänä iltapäivänä ja esittää löydökset tästä tutkimuksesta, jotka SEPS on suorittanut näistä ihmisiltä kehityssuunnista, jotka liittyvät Schengen-alueen tilaan. Olemme tarkastelleet tarkkaan viimeisen kahden vuoden aikana. Näin moni asioita on tapahtunut ja mielelläni kerron teille lisää näistä avainlöydöksistä. seuraava dia, kiitos. Eli tutkimusta pyysi live ja politiikkayksikkö on ollut tässä mukana. Näitä tuossa laatijat, minä itse ja sitten myös muut SEPSin jäsenet, Mark, toi Mark Stefan, Jun Luk ja Lina Vosiliute. Eli kysymykset, nyt, kun se ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin, onko Schengenin hallintojärjestelmä ollut kriisin kestävä? Toinen kysymys, voiko EU mennä pidemmälle kriisitilasta Schengen-alueella ja sitten kotipolitiikan tekoa. Ja kolmas kysymys, viimeisimmät kehitykset 2016 jälkeen. Seuraava. Kolme pääasiasta aloitetta, johon olemme keskittyneet tutkimuksessamme. Ensinnäkin tämä nykytila, kun tulleen käyttöön sisäiset rajatarkastukset, toiseksi sisäiset poliisitarkastukset ja kolmanneksi Euroopan rannikko- ja rajavartioston toimintaa ja hieman sitten lisää tietoa muurista ja muista rajoista. Tällä hetkellä on viisi jäsenvaltiota, jotka edelleen tekevät sisäisiä rajatarkastuksia. Tutkimuksessa me sanomme selvästi, että aika on nyt kulunut loppuun. Määräaika rajasäännöstön mukaan on päättynyt ja noiden jäsenvaltioiden pitäisi nyt palata sitten vapaan liikkuvuuteen ja Schengeniin tutkimus suosittelee korostaa sitä, miten tärkeää on, että Euroopan komissio vaatii, että nämä jäsenvaltiot perustelevat, miten suhteellisia ja tarpeellisia nämä sisäiset rajatarkastukset ovat. Ja lisäksi myös näiden, tämä valvonnan itse teette ja myös mikä se vaikutus on kentällä ihmisiin, joihin nämä tarkastukset kohdistuvat. Seuraava kuva. Yksi avainperuste, jota käytetään näissä viidessä jäsenvaltiossa, on toissijaisen liikehdinnän riski. Ja pohjimmista onko tämä oikea perustelu sille, että jatketaan nyt näitä poikkeustiloja. Tässä nyt on häilyvää, että mikä itse asiassa on turvapaikka tilanne ja mikä on toisaalta sisäisen turvallisuuden kysymys. Jos kyseessä on edelleen liikkuminen, niin prioriteet, pointti pitäisi olla sisäinen siirto ja se, että uudistetaan EUn Dublin-järjestelmää. Yksi avaruudesta on, että Schengenin hallinnointi on kriisin kestävää ja kaikki on siinä hyvin selvää. Suurin kysymys on ehkä, että Schengen on joutunut olemaan nyt uhri, kun yhteinen Euroopan turvakärjestelmä on epäonnistunut, jossa solidarisuus ja reilu taakanjako ei toteudu. Ja jos tässä on kyse edelleen liikkumisesta, niin EASON nykyreformi on myös hyvin tärkeä, jotta saadaan kunnollinen eurooppalainen turvapaikkavirasto, joka tukee näitä jäsenvaltioita, mukaan lukien viittä jäsenvaltioita, jotka mainitsevat edelleen liikkumisen olevan ongelma. Seuraava kuva. Komissio on ehdottanut asetusta, jossa muutettaisiin Schengenin rajasäännöstöä ja että määräaikoja lykättäisiin eteenpäin jotta se uudelleen käyttöön sisä, rajatarkastukset tässä myös suositaan sitä, että käytetään riskiarviointia ja tässä on ponnisteltu valtavasti, minkä olisi hyvin tervetullutta ja mitä arvokomissio tekee, jotta palattaisiin normaalitilaan, niin tutkimuksena kuitenkin suosittelee, että tulevat keskustelut tästä, niiden pitäisi olla faktapohjaisia eikä riskipohjaisia. Schengen, Schengenin elämä ei voi kärsiä näistä mahdollisista riskeistä, joista emme tiedä. Tässä tarvitaan näyttöä ja faktoja tähän pohjaksi. Tästä syystä tutkimuksemme suosittelee, tämä ehdotus linkitetään Schengenin arviointimekanismiin. Schengenin arviointimekanismi ennakkoi jo mahdollisuuden sille, että tehtäisiin noita arvioita sisärajoilla. Asusehdotus voisi mahdollisimmin linkittää yhteen yhteen, liittää yhteen Schengen arviointimekanismin ja käydä kunnon arviointia siihen, josko nuo tarkastukset ovat tarpeen. Ja myös valitusmekanismi, jonka on mahdollinen. No ihmiset voitko he valittaa, jos heihin kohdistuu sisäisiä tarkastuksia, jos heidän oikeuksien vapauksiaan väitettävästi loukataan. Seuraava kuva. Toinen aihe, jota olemme tarkastelleet, ovat sisäiset poliisitarkastukset. Komissio on astanut ehdotuksen näistä tarkastuksista myös yrityksenä puuttua näihin viiden jäsenvaltion huolenaiheisiin. Ja suositus on hyvin hyödyllinen, mutta muistuttaisin, että poistotarkastuksia ei voida käyttää samalla tapaa kuin rajavalvontaa. Tässä voitaisiin ottaa huomioon oikeudelliset vertailusyyt EUn tuomioistuimelta. Tässä on muun muassa tuo Saksan juttu. Tuomistuin sanoi hyvin selvästi, että pitää varmistaa oikeusvarmuus ja hyvin selvät kansalliset kehykset, kun noita poliisitarkastuksia halutaan tehdä niin, että sekä takuut ja poliisin tehtävät ja lisäksi ottavat myös Schengenin rajasäännöstöä. Seuraava kuva. Yksi suurimmista haasteista näissä, näiden poliisitarkastuksiin liittyen on, että tietysti poliisitarkastukset tarvitsevat joustoa, mutta tässä saattaa häilyä, että mikä on ja mikä ei toisaalta vastaan rajavalvontaa ja mikä on suhteellista poliisitoimintaa. Jos on liikaa poliisitarkastuksia, niin ehkä se onkin de facto rajavalvontaa. Tutkimuksessa korostetaan tällä hetkellä, ei ole mitään säännöllistä monitorointia näille poliisitarkastuksille. Ja olisi hyvä saada selvät säännöt sille, miten laajalti näitä tarkastuksia voidaan tehdä, kuinka paljon niitä voidaan tehdä tilastojen mukaan, paljonko niitä on ja keitä keihin nämä toimet kohdistuvat, mistä syistä. Että esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmä käytettäväksi tähän, jotta voidaan valvoa, kuinka paljon näitä poliisitarkastuksia tehdään EU-ssa. Paljon keskustelua on käyty ähm, tietokannoista ja yhteentoimivuudesta. No kenellä on pääsy mihinkin tietoihin ja mitä tarkoitusperiä varten. No, Norsolhones on, on se, miten näitä suuria tietokantoja voidaan käyttää liittää ja yksityiskysymykset liittyvät tähän myös. Ja yksi haasteista näihin tietokantoihin on, että miten voidaan säilyttää luottamus kunnon viranomaiset, ja toisaalta myös nämä maahanmuuttoviranomaiset, jotka, ja toiminta ei liity mitenkään poliisiin. Eli antavatko he tietoja, jos eivät tiedä kuka tulee niitä käyttämään, pystyy niitä käyttämään, joten yhteentoimivuus johtaako se luottamuksen vähenemiseen Schengenia kohtaan. Tällä hetkellä ei ole käsitelty näitä oikaisuvalitusmekanismeja, kun poliisi tai rajaviranomainen tapaa henkilön ja tarkistaa käy tietokannassa Eurotakissa tai sississä. Onko sitten mahdollisuus valittaa, pyytää oikaisua, eli että henkilö saattaa sitä mieltä, että tuo tarkastus ei ole tehty kunnosti tai asiallinen, tai että hän on tiedä, mihin tietoja on rekisteröity ja tarkistaa niitä. Yksi dia puuttuu tästä, mikä itse tärkeimmistä asioista, joita huomattiin tutkimuksessa tämän Euroopan raja- ja rannikkovaltiosto, ja korostimme sen roolia. Se on hyvin positiivinen kehityssuunta, jos ajatellaan kriisiä, joka nyt on ollut. Ja korostimme sitä, miten tärkeä tuviraston työ on, jotta voidaan toimia ammattimaisesti koko EU:ssa ja varmistaa ja katsoa, miten rajavalvonta ja hallinnointia tehdään. Tutkimuksessa ollaan nähty, miten Frontexin läsnäolo varmistaa sen, että vertaisarviointi toteutuu, joka auttaa Schengenin rajasäännistön normien pitäytymisessä. Tässä on edelleen avainhaasteita uudella Frontexilla. Ne liittyvät edelleenkin siihen, miten riippuvainen Frontex on jäsenvaltioista. Riippuvuus on hyvin voimakasta ja ja jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä disintegroitu toimintaympäristö. Tässä on hyvin paljon tekijöitä kotimaisella tasolla tähän vaikuttavat, joten pitää olla realistisia suhteita, mitä voidaan olettaa tätä uudelta Frontexilta. Ja monia asioita voitaisiin hoitaa tässä myös ne liittyvät tähän valitusoikaisumekanismiin Frontexin osalta, joka ei edelleenkään ole riippumaton. Ehkä pitäisi varmistaa voimakkaammin, että perusoikeusviraston toimilla on enemmän riippumattomuutta ja enemmän mahdollisuuksia tarkistaa, miten Frontex toimii kentällä ja miten se noudattaa perusoikeuksia. Lopun aiheita käsittelemme olivat rajat ja muurit. ja me löydetään tästä dominovaikutuksesta, jota nähdään ympäri Eurooppaa, kun on näitä rajamuureja ja aitoja. Ja pohdimme yhteensopivuutta mutta jos on uusia aitoja ja muureja, miten se on yhteensopivaa siis EU-periaatteiden kanssa, niin kuin puheenjohtaja mainitsi, mutta lisäksi myös miten sopii yhteen Schengen rajasäännöstön ja ja turvapaikkasäännöstön kanssa. Aidat mahdollistavat sen, että on laittomia toimia tietyissä maissa. Ja suosittelemista tätä pitäisi tarkastella tarkemmin, sillä se saattaa heikentää EU-politiikan legitimiteettiä tällä alalla. Lopuksi suosittelemme sitä, että politiikan teon politiikkamoodi argumenttina ei saisi enää tulla käytetyksi, erityisesti sisäministeriöissä, kun halutaan estää Schengenin lissabonisointi. Kyllä, Schengenissä on EUta ja tämä johtuu myös parlamentin panoksesta lainsäädännön käyttäjänä. Se on tehnyt Schengenin hallintokehyksestä paremman. Mutta tätä suuntaa ei voida muuttaa kriisinimissä uhraamalla se, mitä meillä on jo. Jos ajatellaan normeja, millaisia normeja. Päätelmämme on, että Schengen on kriisin kestävä, palaan tähän vielä, ja vakaa. Ja ehkä ongelma ei ole Schengen. Ongelma on turvapaikkasäännöstö, ja pitää siirtyä nyt pois nyky Dublinastuksesta, joka edelleen perustuu epäreiluun taakanjakoon. Oli tämä automaattinen siirtojärjestelmä, jota parlamentti suositteli, joka ratkaisee kyllä tämän edelliikkumisen ongelman. Sitä ei sitten enää olisi. Ja on turvapaikkavirasto kysymys myös. Se voisi auttaa jäsenvaltio, kuten Itävaltaa, jolla vaikuttaa olevan ongelmia edelliikkumisen kanssa. Kiitos. Kiitos paljon, Carrera, että puhuit Schengenin alueellisesta ulottuvuudesta. Ja seuraavaksi minä haluaisin antaa Romanian äh, varapysyvälle edustajalle Cosmin Bojanjulle puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat MEPit. Hyvät naiset herrat, onko viilahduttavaa ja suuri kunnia saada puhua teille tänään täällä Eurooppa-asioiden Viktor Negruskun puolesta. Hän halusi kovasti olla tällä tänään paikalla, mutta sitten oli sellaisia syitä, joihin hän ei kyennyt vaikuttamaan, jotka pitivät hänet Romaniassa. Kiitos siis jälleen kerran siitä, että mahdollistitte tämän kuulemisen ja sen, että voimme keskustella aiheesta, joka on erittäin tärkeä minun maalleni. Schengenin alue on perustava eurooppalaisen integraation pilari ja Romania on täysin sitoutunut vahvistamaan sitä ja suojelemaan sitä. Tänä päivänä puhutaan paljon Euroopan tulevaisuudesta ja se liittyy hyvin pitkälti siihen, miten tehokkaasti Euro- äh, Schengen-alue toimii. Ja tässä mielessä schengen alue on yksi niistä hankkeista, joka vie eteenpäin yhteisökäsitettä. Meidän täytyy samalla pitää mielessä myös vapaa liikkuvuuden ja turvallisuuden kysymykset. Ja voimme päästä vain yhteiseen Schengen-puitteistoon silloin, kun Romania ja Bulgaria ovat siinä mukana. Maani on ollut luotettava ja jatkuva kumppani osallistumalla Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon ja suunnitteluun ja suojaamalla ulkorajoja korkeatasoisesti. Tässä yhteydessä haluaisin kertoa teille niistä päätoimenpiteistä, joita Romania on harjoittanut, joilla on suora vaikutus EUn sisäiseen turvallisuuteen, maahanmuuttoon, kuten myöskin meidän panoksemme EU-virastoihin. Kun puhutaan Schengenin hallinnoinnista ja EUn sisäisestä turvallisuudesta, Romania yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa on mukana tässä keskustelussa. Päätavoitteena on palauttaa Schengenin täysi toimivuus kaikkien kansalaistemme hyödyksi heidän turvallisuutensa eduksi. Romania on yksi kaikkein aktiivisimmista ja arvostetuimmista jäsenvaltioista, kun tarkastellaan sitä, miten paljon asiantuntijat osallistuvat tähän toimintaan kaikilla eri arviointialueilla. Se on ensimmäinen Portugalin kanssa asiantuntijoiden osallistumisen määrässä vuonna 2017. Kaikki muut näkemykset liittyvät myöskin asetuksen täytäntöönpanoon, jolla Schengenin rajasäännöstöä on muutettu. Romania tässä tuki järjestelmällisiä tarkistuksia ilman poikkeuksia, jotta voitaisiin näin vahvistaa ulkorajojen valvonta. Romania on niiden jäsenvaltioiden joukossa, jotka ovat ensimmäisenä täytäntöönpanneet tätä järjestelmää. Me tarjoamme myös tietoa rajoilta laillisesta maahanmuutosta, rajoilyttävästä rikollisuudesta ja rajaylitystapahtumista. Kun tarkastellaan tulevaa EU-tason turvallisuuspuitteistoa, Romania tukee voimakkaasti äly, pitkään rajapaketin täytäntöönpanemista, maahantulomaasta puistumisjärjestelmän täytäntöönpanemista, Schengenin informaatiojärjestelmän täytäntöönpanemista, EU-lisän uutta mandaattia ja matkustajarekisterijärjestelmää. Osana jatkuvia ponnistuksia Romania on ollut toisella siellä Ranskan jälkeen siinä, että se on ottanut käyttöön kansalliset matkustajatietorekisterit. Schengenin pääsemisen päätöksen edellä on tärkeää mukauttaa laillista puitteistoa, jotta Romania ja Bulgaria voivat täysin täytäntöönpanna näitä uusia turvallisuusvälineitä ilman, että voida, niin, että voidaan välttää aukkoja EUn sisäisen turvallisuuden arkkitehtuurissa. Kiitos yhteisten ponnistustemme, EUn ulkorajat ovat nyt vahvempia ja turvallisempia. On aika selvää, että työskentelemällä yhdessä on mahdollista saada sekä turvallisuutta että liikkumisvapautta. Maahanmuuttokriisin yhteydessä Romania on osoittanut, että se on täysin mukana jakamassa vastuuta EU-tasolla. Niiden päätösten mukaisesti, joita vuonna 2015 on hyväksytty, Romania on sitoutunut ottamaan vastaan 4180 henkilöä. Ja sen tavoitteena on myös siirtää jotkin henkilöitä joko syrjäläisiä tu- Turkista tai Italiasta ja Kreikasta. 728 henkilöä on sisäisesti siirretty Kreikasta Italiasta, 2182 henkilöä on yhteensä kyseessä. Olemme tässä erittäin johdonmukaisia. Uudelleen sijoittamisesta 42 pakolaista Turkista on siirretty vuonna 2017, 2018 ja 2019. Jatkamme tällä linjalla ja olemme mukana uudelleen sijoittamisponnistuksessa EU-tasolla. Kun tarkastellaan EU-virastojen osallistumista. Romania on osoittanut, että se on erittäin aktiivinen osallistumiselta vuonna 2016-2017. Romanialla on ollut yksi kaikkein merkittävimmistä työpanoksista Frontex-missioihin asiantuntijoiden suhteen, jota on annettu käyttöön EU-tasolla 2018. Romania alkoi jatkaa tällä linjalla osallistumalla myös henkilö resurssein ulkorajovalvontaan samoin täysin noudattaen myös kaikkia sitoumuksia tässä suhteessa. Olemme myös mukana johdonmukaisella tavalla tukemassa Euroopan turvapaikkaviraston toimintaa. Romania on ollut voimakkaasti mukana tuon viraston toiminnassa ja se on ollut IASossa toiminnassa, se on ollut operatiivisessa toiminnassa Italiassa, Kreikassa ja Bulgariassa vuonna 2014-2017. Tänä vuonna Romania haluaa osallistua IASA-operaatioihin Kreikkaan, Italian, Kyproksen ja Bulgarian tapauksissa. Asiantuntijat ovat mukana tunnistamassa haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, hyväksyttävyyttä, uudelleen sijoittamista ja prosesseja, jotka liittyvät siihen, mitkä jäsenvaltiot ovat vastuussa kansainvälisen suojan hakemusten analysoinnista. Kun tarkastellaan työpanosta terrorismin uhkan vähentämisessä Romania on tukenut kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla pyritään käynnistämään kaikki erilaiset toimenpiteet kansalaisten suojaamiseksi, vahvistamaan niitä ja samanaikaiseksi yhteistyötä EU-tasolla ja sen ulkopuolella. Kaikki EU-kumppanit ovat tämän tunnustaneet. Ne ovat painottaneet erinomaista yhteistyötä Romanian viranomaisten kanssa, kun on pyritty torjumaan vierastaistelijoiden palaamista. Missä nyt sitten mennään? romani aktiivinen mukana oleminen kaikilla turvallisuusalueilla selkeästi osoittaa lisäarvon, joka saadaan aikaiseksi siis Schengen-alueen konsolidoinniksi ja EUn sisäisen turvallisuuden lisäämiseksi. Romania on selkeä turvallisuuden tarjoa koko unionille. Komissio on aina todennut, että Romanilla ja Bulgaria ovat vastanneet kaikkiin niihin kriteereihin, jotka liittyvät Schengenin liittymisen ja Euroopan parlamenttikin tukee tätä. Haluaisin myös tässä vaiheessa myös ottaa esille sen, että parlamentti on jatkuvasti ja komissio jatkuvasti tukenut Romanian liittymishalukkuutta ja odotamme, että tällainen tuki jatkuu myös tulevaisuudessa eurooppalaisten kumppanien kanssa. Komissio on korostanut sitä, että meidän täytyy täysin integroida Romania ja Bulgaria Schengenin alueeseen, sillä vain yhteistyön avulla voimme vahvistaa Schengenin aluetta. Mitään yksimielisyyttä neuvostossa kuitenkaan tässä suhteessa ei ole vielä Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengenin alueen, vaikka kaikki välttämättä edellytykset on täytetty ja kaikki arviointi on viety menestyksestä loppuun. Meidän täysliittymisemme pitäisi olla osa Schengenin alueen konsolidointia aikana, jolloin vapaa liikkuvan alue on kyseenalaistetumpi enemmän kuin koskaan. Se olisi myös poliittinen viesti siitä, että Schengen-hanke jatkuu. Hyvät naiset ja herrat, Romania on edelleen luotettava kumppani, kun konsolidoidaan eurooppalaista hanketta. Ja meidän visiomme on selkeästi Eurooppa-myönteinen. Kaikki muut skenaariot ovat vastakkaisia niiden arvojen kanssa, joihin me uskomme ja joita meidän maamme on jatkuvasti vienyt eteenpäin. Aiomme jatkaa solidaarisuuden nimissä toimimista vastuullisesti, tunnustaen sen, että meillä ei ole varaa minkäännäköisiin turvallisuusrikkomuksiin, meidän täytyy taata kansalaisten turvallisuus ja toivomme, että kaikki ovat mukana viemässä mahdollisimman nopeasti loppuun Schengenin alueen laajentamista. Olemme määrätietoisesti jatkamassa vuoropuhelua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi myönteisen päätöksen tästä asiasta. Ja vakuutamme sen, että Euro- äh, Romania on täysin mukana eurooppalaisia arvoja tukemassa. Luotamme myös Euroopan parlamentin tukeen tässä kysymyksessä. Kiitos, Ja seuraavaksi kertomassa tietojärjestelmien viimeaikaisista kehityksistä. EU-liisan pääjohtaja Krum Garkov saa puheenvuoron. Kiitoksia, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaan OEHO-ensan lausumalla lauseella 20 vuoden takaa. Hän sanoi, että on ainoastaan yksi Eurooppa. Ja minä näin tämän nimenomaan lentokoneen ikkunasta. Ja vaikka hän ei viitannutkaan Schengeniin, hän viittasi nimenomaan rajattoman Eurooppaan. Ja ei ole parempaa symbolia rajattomalle Euroopalle kuin Schengen-alue. Schengen-alue ei ole ainoastaan Euroopan, eurooppalaisen hankkeen pilariin, vaan se on myös kunnianhimoinen järjestelmä, osoitus solidaarisuudesta EU-jäsenvaltioiden ja toimielinten välisestä yhteistyöstä, ja se takaa hyödykkeiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden kansalaiset eivät hahmota Schengeniä operatiivisella tasolla hallinnollisia toimenpiteitä ja välineitä, monimutkainen lainsäädäntö, jotka takavat sen, että Schengen-alue toimii. Vapaa liikkuvuus EUn sisällä on eräs suurimmista sisämarkkina-alueen saavutuksista. Viimeaikaisten tilastojen mukaan liikkuvuus Euroopan unionin sisällä on neljä kertaa yleisempää kuin maahanmuutto muualta maailmasta. Talouden myrskyjen aikana meidän on taattava vapaa liikkuvuus, että Euroopan täysipotentiaali tulee käytetyksi. Liikkuvuus on eräs kasvun tärkeimmistä ajureista ja globaalin kilpailun aikana on tärkeää, että päästään käsiksi kokonaisvaltaisesti eurooppalaiseen työvoiman ja tämän suuri voimavara yrityksille. Toisaalta saman aikaan Schengen kohtaa haasteita tätä nykyään. On tärkeää olla avoin, pysyä avoimena, mutta on tärkeää myös pysyä turvallisena. On tärkeää, että pystytään luomaan kunnollinen vastaus tähän haasteeseen. Ja tämän tehdäksemme meidän on tunnustettava nämä mullistukset, joita Schengen käy läpi rajahallinnon, sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallinnon välillä on yhä tiiviimmät välit, eikä näitä voida erotella enää Toisaalta samaan aikaan Schengenin normaali toiminta perustuu täysin tietojen vaihtoon. Siksi eräs tärkeistä ulottuvuuksista Schengenin alueen toiminnan kannalta nyt ja tulevaisuudessa on se, että tietojärjestelmät ovat laajasti käytössä. Eurooppa on tehnyt jo paljon tämän asian suhteen. Schengen-tietojärjestelmä oli eräs suurimmista tietojärjestelmistä, jolla korvattiin sisärajat, ja se on sitä edelleen. Tätä nykyään Schengen tietojärjestelmä on voimakkain IT-järjestelmä Euroopassa, ja sitä käytetään laajamittaisesti rajavalvontaa ja lainvalvontaa tarkoitusperin. Tiedot vuodelta 2017 osoittavat, että yli 5 miljardia hakua tehtiin kaikista jäsenvaltioista yhteensä. Tämä on miljardi enemmän kuin mikä oli vuoden 2016 lukema. Tämä käytön kasvu heijastui myös osumien määriin. Väliaikaiset tiedot viime vuodelta osoittavat, että osumat kasvavat 20 prosenttia, ja tämä tarkoittaa yli 240 000 osumaa, ja monet näistä koskivat ihmisiä. Näillä uusilla välineillä Schengen-tietojärjestelmä tuo lisäarvoa rajavaruntatoimenpiteisiin. Tämä on ollut käytössä globaalisti jo kaksi vuotta. Viisumin haltijat tarkistetaan biometrisesti, kun ne tulevat Schengenin alueelle Schengen-viisumeilla. Meillä on 52 viisumi, miljoonaa viisumihakemusta ja useita kymmeniä miljoonia sormen jälkeen. Ja Eurodac on edelleen Euroopan turvapaikkajärjestelmän operatiivinen osio. On tärkeää, että pystytään näiden välineiden avulla tukemaan politiikan tavoitteita. Siksi onkin tärkeää, että Schengen-tietojärjestelmä ja Eurodac päivitetyt lainsäädäntöasiakirjat saadaan valmiiksi. On tärkeää, että Schengen-tietojärjestelmä voidaan käyttää laivaluonta- ja turvapaikkajärjestelmiin. Sama pätee Eurodakin. Entry-Exit-järjestelmän täytäntöönpano tulee helpottamaan Schengen-tietojärjestelmän käyttöä, ja kaikki nämä järjestelmät tulevat käyttöön maahantulo maahan poistumistilanteessa ja myös näihin ennakko ennakkotarkastuksiin, ja nämä tulevat myös kantamaan kortensa kekoon Schengen-alueen turvallisuuden kannalta. On tärkeää, että jotta mm, nämä järjestelmät saadaan käyttöön kokonaisvaltaisesti, näin ollen on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot pääsevät näihin käsiksi ja voivat antaa niihin laadukasta, laadukkaita tietoja. Ja mikäli halutaan, että Schengen toimii moitteettomasti myös tulevaisuudessa, meidän on saatava aikaiseksi vielä kattavampaa tietojen vaihtoa. Näin ollen komission yhteen toimivuusehdotus on varsin tervetullut. Tietojärjestelmien yhteen toimivuus on tärkeä asia, jonka suhteen on edistyttävä nopeasti, ja on tärkeää, että olemassa olevat ja uudet järjestelmät saadaan käytetty mahdollisimman tehokkaasti siten, että pystytään kurmaan eron ne kuilut, joita tietojenvaihtojärjestelmissä on tätä nykyään on tärkeää ymmärtää, että yhteentoimivuus ei tarkoita sitä, että luodaan päällekkäisiä tietojärjestelmiä tai päällekkäisiä tietoja, vaan niiden tavoitteena on se, että näitä järjestelmiä käytetään tehokkaammin. Älykkäiden ja yhteentoimivien järjestelmien tulevaisuus tulee olemaan Schengen-yhteistyön kulmakivi tulevan vuosisadan aikana. EU-liisan tehtävä on auttaa jäsenvaltioita niiden ponnisteluissa tehdä Euroopasta turvallisempi paikka. Näin ollen tästä virastosta on tullut tärkeä osa Schengenin perustuksia ja tärkeä osa sen toimintaa. Tulevina vuosina eu se tulee jatkamaan tehtävänsä laajentamaan tehtäväkenttäänsä ja se tulee myös auttamaan Schengen-aluetta toimimaan kunnollisesti. Kaikissa toimissaan EU-liisa tulee noudattamaan tietosuoja, yksityisyys ja turvallisuusperiaatteita. Kiitos. Kiitos paljon, Gerkov. Seuraavaksi jäsenet, jotka haluavat lausua aiheesta, saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä Grapini. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin onnitella teitä siitä, että järjestätte tämän kuulemisen Lisäksi haluaisin kiittää komissiota. Kyllä. Viime vuoden lopulla Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa pyydettiin, että komission neuvosto tukisivat Romania ja Bulgaria ja sitä, että ne Schengen-alueeseen. Ei siksi, että Romania ja Bulgaria ovat kyseessä, vaan siksi, että ne täyttivät liittymisehdot. Haluaisin onnitella herra Carreraa hänen esityksestään. Kiittää häntä siitä. Ja haluaisin esittää hänelle kysymyksen. Professori Carrera sanoi, että tohtori Carrera sanoi, että päätössä pitäisi olla faktapohjaisia eikä riskiperustaisia. Minä tulen itse, minulla on liiketoimintatausta, jos olisin yrittänyt tehdä päätöksiä perustuen riskeihin ehkäpä, en olisi voinut viedä yrityksen liiketoimintaa, e- yrityksen liiketoimintaa eteenpäin, niin riskiä ei voida ennakoida, mutta se mitä voin sanoa teille on, että Romaniassa terroristihyökkäyksen uhka ja muiden, muut ilmiöt, joita on nähtävissä kaikilla eu niin tämä riski on hyvin pieni Romaniassa, pienempi kuin muissa maissa – jotka vastustavat romaniaan liittymistä Schengen-alueeseen. Kymmenen vuotta on nyt kulunut liittymisestämme EU-hun. Tukea oli paljon Romaniassa EUlle, mutta nyt suunta on laskemaan päin. Uskon, että kohtaamme hyvin arkaluontoisen tilanteen nyt euroskeptisyys on lisääntynyt. Katsotaanpa vaikka Brexittiä. Mitä me itse asiassa haluamme saavuttaa politiikkamme myötä? Monet ihmiset kysyvät minulta, miksemme ole osa Schengen-aluetta vielä. Tämä vaikuttaa niin moniin ihmisiin. Siis se, että me ole Schengenissä. Minusta kolme eurooppalaista lainsäädännön käyttäjää. Niiden pitäisi tehdä yhteinen päätös ja minusta demokratia pitäisi kunnioittaa ja enemmistön periaatetta. Kiitos. Ja jotta pysymme aikataulussa, pyydän, että kaikki jäsenet puhuvat minuutin ajan. Seuraavaksi Koelio. Sure. Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia puhujille. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä sanoit, että Schengen ei ole osa ongelmaa, se on osa ratkaisua. Ja olette aivan oikeassa, kun korostatte sitä, että Dublinilla on vastuunsa muiden päätösten joukossa. Kaksi konkreettista kysymystä. Puhutte Schengen-arviointimekanismin ja rajavalvonnan käyttöönoton välisistä suhteista. Missä mielestä ajattelette tätä yhteyttä? Ja toiseksi viittasitte Euroopan komission aloitteeseen, joka koskee Schengenin hallinnointia. Mikä tässä on tarkoituksena? Se, se että laajennetaan rajatarkastuksia vai mikä? Ja kun puhutaan Romaniasta, niin toteamme samaa mieltä te teitte läksynne. Me pakotimme teidät siihen. Jäsenvaltioiden kaikki asiantuntijat vahvistivat sen, että te olette oikeassa. Tämä parlamentti ei teitä pettänyt, mutta ongelma, kuten totesitte, on tuo yksimielisyysneuvostossa. Nyt kysymys on siitä, että nyt on Bulgarian puheenjohtajavaltion aika ja pyydätte sitä johtamaan SIS-uudistuksessa joitakin näitä kysymyksiä. Onko teidän mielestänne nähtävissä myönteisiä merkkejä sen suhteen, että neuvosto saisi tämän päätöksen aikaiseksi ja mahdollistaisi tähän puheenjohtajakauden loppuun mennessä liittymisen Schengen-alueeseen? Mr. Halaho, please. Kiitos, Rasi Halaho. Thank you all for your... Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä kommenteista. Minulla on kysymys Carreralle. Te puhuitte siitä, että tarvitaan kunnollinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, ja te sanoitte, että automaattinen ö, sisäisten siirtojen järjestelmä ratkaisisi turvapaikkahakijoiden ongelman. Onko tämä realistinen lausunto? Tämä toissijainen liikkuminen Euroopan unionin sisällä johtuu siitä, että toiset jäsenvaltiot ovat houkuttelevampia kuin toiset turvapaikanhakijoiden kannalta, joten vaikkapa ihminen kokee sisäisen siirron toisen jäsenvaltion sellaiseen, johon ei välttämättä ole halunnut, niin tämä saattaa siis siirtyä sitten tästä jäsenvaltiosta haluamaansa, käytän hyväksi avoimia rajoja. Joten minun mielestäni on äärimmäisen vähän vaihtoehtoja sisäisille rajoille, mikä halutaan nämä toissijaiset liikkumiset välttää. Te myös mainitsitte, että on tärkeää, että palataan normaali tilaan jäsenvaltioiden kohdalla siten, että sisäiset rajatarkastukset päätetään. Ettekö kuitenkin ole sitä mieltä, että sisäiset rajat tarkastukset ovat reaktio epänormaaleihin ta- tapahtumiin? Nämä viisi jäsenvaltiota eivät tee näitä rajatarkastuksia hovin vuoksi, vaan he haluavat puuttua ongelmaan, jota EU heidän puolesta ei ole ratkaissut. Kiitos. Kiitos sitten Radef. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Schengenin alueen laajentuminen, eli että Bulgaria kuuluvat siihen, on ollut keskustelussa esillä pitkään EU-ssa. Euroopan komissio on toistuvasti sanonut, että nämä kaksi valtiota ovat täyttäneet kaikki tekniset kriteerit, jotka ovat ainoat todelliset kriteerit liittymiselle Bulgaria noudattaa Schengen-lainsäädäntöä on tehnyt, niin käytämme SIS-järjestelmää neuvosto no, vuoden alussa hyväksyi päätöksen siitä, että saattaisiin sataprosenttinen pääsy. Tunnustamme Schengen-viisumit, käytämme Etiasta, eli itse asiassa Bulgaria ja Romania ovat de facto jäseniä, mutta koska tietyt jäsenvaltiot vastustavat, niin emme ole tässä mukana. Se on surullista, että sallimme sen, että politiikka on oikeuksien tiellä. Viime viikolla Libe lähetti valtuuskunnan Bulgarian ja MEPit näkivät omin silmin, miten Bulgarian rajaa valvotaan, miten se suojelee EUn ulkorajoja – sen sijaan, että keskusteltaisiin oloista laidesta, niin tänä vuonna pitäisi onnitella itseämme ja Romania ja Bulgaria. Kiitos Wikström. Ms. Wikström, you have the floor. Wikström, antakaa palaa. Thank you, chair. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille kaikille siitä, että osallistutte tähän iltapäivän kuulemistilaisuuteen. Todellinen upea tilaisuus meille kaikille. Satun olemaan esittelijänä Dublinin asetuksen uudistuksessa. Enkäpä voisi olla teidän kanssanne enemmän samaa mieltä, tohtori Carrera. Kysymys on siitä, että tämä on lopputulos epäonnistuneesta yhteisestä eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Tänä iltapäivänä luin arvetta Ruotsista ja saamme nähdä myös, miten jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet tuota tilaisuutta ottaneet se turvapaikkakysymykset ja turvallisuuskysymykset samaan aikaan. Ensin otettiin rajavalvonta käyttöön maahanmuuttokriisin aikana. Sitten ruvettiin puhumaan turvallisuudesta. Ja tämä tulee sille jatkuvasti. Eli se, mitä me tarvitsemme, on, että me saamme aikaiseksi uuden Dublin-järjestelmän, joka pohjautuu pysyvään siirtämiseen, ei enää sisäisiin siirtoihin. Ja kaikki kantavat oman vastuunsa. Tämä talo on samaa mieltä. Olemme kykeneet yhdistämään viisi suurta ryhmää. 75 prosenttia tämän talon jäsenistä. Meillä on demokraattinen valvonta tuossa prosessissa. Minä olen ollut 23 varjoesittelijän kokouksessa. Neuvosto ei kuitenkaan ole missään nähtävissä. Meillä ei ole minkäännäköistä neuvottelukumppania, enkä voisi olla enempää samaa mieltä kuin sanotte, että nyt on äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltioiden ministerit menevät pidemmälle kuin tämä kriisimoodi. Mutta mitä tehdään? Tässä talossa ollaan joka tapauksessa valmiita neuvottelemaan, mutta meillä ei ole mitään vastapuolta. Voisitteko ehkä kentä antaa meille hiukan lisää panoksia tähän tulevaan taisteluun. Kiitos, Nias Nemera. Gracias, Alustre. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös näille puille kommenteista. Tulevaisuudessa on tärkeää, että meillä on oltava Vapaa liikkuvuus ja tarkastukset Schengen-alueella on rajoitettava ajallisesti. Siinä ensimmäinen kommentti. Toinen kommentti. Romanian ja Bulgarian on päästävä Schengen-alueen täysivaltaisiksi jäseniksi. Kolmas kommentti EU-liisasta. Rodake, Entry, Exit, Vesmi, Etias. Meillä on jo joitain kokonaisuuksia, mutta tarvitsemme vielä ekrisin ja matkustaja nimi luettelot. Lainsäädäntöehdotukset yhteen toimivuudesta, jotka komission jäsen King on julkaissut. Saatetaanko tämä kokonaisuus loppuun ilman matkustajatietoluetteloita ja ekristä? Kiitos Valero. Kiitoksia. Puhun ruotsin, laittakaapa kuulokkeet päähän. Ruotsissa meillä oli passivapaus Pohjoismaiden välillä 1860 ja 1914. Ja vasta sitten sodan aikana passi toettiin käyttöön uudelleen, tai passisäännökset siis. Mutta sen jälkeen luotiin Pohjoismainen passiunioni ja muistaakseni vuodesta 1954 lähtien ei ole täytynyt käyttää passia, kun on matkustettu Pohjoismaiden välillä ja poistettiin myös muut rajaesteet. Tänä päivänä tilanne on sitten aivan toisenlainen. Ruotsissa olemme sulkeneet rajoja. Tietynä aikana valvottiin paljonkin, kun esimerkiksi matkusti Kööpenhaminasta Malmöhön ylitti sillan. Hyvin usein matkustan siellä, sillä käyn usein Etelä-Ruotsissa. On helppo matkustaa Kööpenhaminan kautta. Aluksi otettiin valokuvia passista. Tanskan puolella piti hypätä pois junasta. Ruotsin puolella poliisitarkastuksia tehtiin. Ja nyt viikonloppuna kävin jälleen edelleenkin. Täytyy näyttää passi poliisille, kun tulee Ruotsiin mutta joka tapauksessa huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Mutta minä muitakin rajoja Ruotsissa, kun esimerkiksi matkustan Tukholmaan ja tulen siellä pois lentokoneesta. En muista, että on sen siellä näyttänyt passia ikinä koko tämän äh, aikana. Mutta sitten Ranskassa, kun mennään Strasbourgin kerran kuussa ja tullaan lentokoneesta pois. Siellä täytyy osoittaa, näyttää passi passitarkastuksessa. Mutta jos tulen Frankfurtissa autolla, niin kuin moni edustaja tulee, sillä ei ole minkäännäköistä tarkastusta missään. Siitä herääkin kysymys, mitä tässä nyt oikein puuhataan? tarkastuksia, mutta vain tietyillä alueilla. Ja se on kaikki aika kummallista. Ai anteeksi, olenko minä puhunut näin pitkään. <clears throat> niin, haluaisin tietää, että mitkä ovat nämä uudet päivitykset, ja jos meille tulee uusia uhkaperusteita ja siksi pidennetään näitä määräaikoja, niin mitä seurauksia sillä sitten on? Sillä minkäännäköistä tällaista seuraamusanalyysiä ei kyllä ole nähnyt. Pavel. Kiitos. Insinöörinä pidän faktoista. Kiitos. Eh, herra Carrera, että sanotte, että faktat ovat tärkeitä, kun puhutaan Schengenistä ja Romanian ja Bulgarian liittymisestä Schengen-alueeseen huomattaa faktoista, josta kollegamme ovat jo kertoneet, mutta haluan korostaa niitä. Sanoit, että viisi jäsenvaltiota plus Ranska, että nyt niiden on tullut aika poistaa siis rajoitukset ovat oikeassa, ja tästähän keskustellaan Schengen-yhteyksissä, että tämä toiminta pitää lopettaa, jotta voidaan palata yhtenäiseen Schengen-alueeseen, jossa 2011 jos mukaan Romania ja Bulgaria täyttävät kyllä kaikki vaatimukset ja voisit liittyä Schengen-alueeseen. Tämä on poliittinen päätös, se pitää tehdä Bulgarian puheenjohtajakausi. Itävallan puheenjohtajakausi viimeistään Romanian puheenjohtajakauden pitäisi ottaa tämä käsittelyyn. Tämä päätös pitäisi saada tehtyä. Ja muuten se pitää mielessä sitten EU-tuomioistuminen katso kuka on oikeassa, mutta tilanteen pitkittäminen, tämä varmaan pitkittäminen myös tuo negatiivista kuvaa ihmisille EU-sta, jotka eivät edes käytä tai eivät edes ajattele liikkuvuutta EU-ssa, mutta he näkevät, että meitä kohdellaan EU-ssa toisen luokan kansalaisina. Tämä pitää välttää. Tämä on fakta. Toinen fakta on, että Euroopan komissio viime viikkoina on mainittu, että Bulgaria on paremmin valmistautunut kuin Romania, ja ehkäpä niiden pitäisi liittyä Romaniana ei. No haluan kantaa ne tähän myös. Romania ja Bulgaria alkaen 2017 vuonna, 7 vuonna, kun liitymme EU-hun, meidät nähtiin parina, parina, joka käsittelee Schengen-kriteerejä ja nyt sitten keskustelu on alkanut siitä, että ne jättäisiin osin, teille tervettä. Molempia pitää kohdella samalla tapaa, jotta voit liittyä, niin oikeudet pitää antaa samaan aikaan, että ne voit liittyä Schengeniin. Kiitos. The last question goes to Mr. Ademov. Viimeinen kysymys Rademoville. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Kiitoksia. Hyvät naiset herrat, Euroopan unionin tulevaisuus on riippuvainen meidän solidaarisuudesta ja meidän yhtenäisyydestä. Bulgarin ja Romanian suhteen on nähtävissä solidaarisuuden puute. Tässä on kaksoistandardit käytössä. Nämä maat ovat teknisesti äärimmäisen valmiita liittymään Schengen-alueeseen, mutta tätä asiaa ei käsitellä. On epäreilua, että tässä toimitaan erilaisten standardien kanssa ja on valitettavaa, että näiden maiden saavutuksia ei tunnusteta. Ja Bulgaria on osoittanut ja se on pärjännyt erittäin hyvin eh, maahanmuuttokriisin aikana. Radev sanoi, että Bulgaria suojelee EUn ulkoraja äärimmäisen hyvin, joten neuvoston on tehtävä päätöksiä päätös siitä, että Romania ja Bulgaria pääsee osaksi, osaksi Schengen-aluetta. Me suojelemme ulkorajaa ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia. On tärkeää, että nämä maat pääsevät Schengen-alueen jäseniksi. Nyt olemme puhumassa jo tästä toisesta. Olemme jo toisen paneelin ajoilla, joten pyydän, että vastaatte kahden minuutin aikana meppien kysymyksiin. Kareera, aloita sinä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kysymyksistä ja kommenteista. Arvostan kovasti. Eli pitää puhua lyhyesti tutkimuksessa. Mitä tulee riskiarviointiaiheeseen ja Schengenin arviointimekanismiin. No, tämä ei ole joko tai kysymys, on tämän, että uudessa komission riskinarviointi on hyvin hyödyllinen tapa saada jonkinlaista tarkastella siitä, mitä on tapahtumassa yhdessä naapurivaltioiden kanssa. Tämä on tervetullutta, mutta naapurivaltioiden, naapurijäsenvaltio on myös mukana tuossa arvioinnissa, mutta silti riskinarviointi on se käsissä, joka ottaa uudelleen käyttöön sisäiset rajatarkastukset. Ja emme tiedä, miten ne tuon riskiarvioinnin tekevät senpä vuoksi. On Schengenin arviointimekanismi metodina, joka liittyy näihin vierailuihin, joista ei ole ilmoitettu. Ehdotamme, että se voitaisiin operationalisoida myös säännöllisemmin kansainvälisiä rajoituksia katsoa, mikä on, mitä on meneillään siellä ja tarkistaa. Joskus se on su- oikeasuhtaista tapaa pitää Schengen turvallisena. Sitten uusi komissiotus, no siinä on positiivisia elementtejä, eli tuo välivaihe, artikla 25 ja 29 välissä tietysti, no komissio se kun se idea yrittää ratkaista tai oikein listaa tuo nykytilanne, mutta tässä on myös riskejä, jotka liittyvät millais, siihen, millaista viestiä tämä lähettää. Tämä on arviointimme mukaan laitonta tällä hetkellä. Ja nyt aika kun loppuna näille jäsenvaltioille, jos haluat jatkaa noita tarkastuksia. Sitten sisäministeriöt, tapa jolla Olemme arvioineet tulevaisuuden jatkotoimet on, että miten useampi relevantti jäsenvaltio vaatii tätä uuden käyttöön. se tällä tarkoituksella sitä enemmän EU, EUta pitäisi olla, jotta arvioidaan, mitä he tekevät, ja jotta voitaisiin vähentää tuota nykyarviointia, joten ehkä pitäisi pohtia tarkkaan, mitä he tekevät ja mitä se, vaikut, mitä se vaikuttaa. Olen samaa mieltä komission kanssa. sitten myös arvioi tilanteen, että tämmöinen liikkumisen argumentti ei enää päde. Ja ehkä pitäisi olla yhteisymmärrys siitä, että kriisi on ohi ja keskittyä simivallan täytäntöön yhteen Euroopan turvapaikkajärjestelmä. Eli kun ajatellaan näitä alkointimekanismeja, niin ajatus olisi, että varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat olemassa olevaa sääntöjä, mutta pohtaisin myös uutta järjestelmää, ei ole muita vaihtoehtoja kuin se, mitä valmentti meistä ehdottaa. Kun tätä mennään Dublinin logiikasta eteenpäin. Siinä kaikki. Kiitos. Very much, Mr. Boyanju, please. Kiitos, Boyanju. Chairman, uh, I just like to... Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja arvostaa kaikkia niitä kommentteja, joita tällä valiokunnan jäsenet tekivät meidän liittymisestämme Schengen-alueeseen. Tämä vahvistaa sen, että me tiedämme, että parlamentti tätä asiaa tukee. Ja ihan kolmesta pääsyystä otan tämän esille. Yksi niistä on periaatteellinen syy. Luonnollisestikin sopimuksessa tämä on mainittu. Me olemme täyttäneet kaikki velvollisuudet ja tästä syystä on oikein, että olemme Schengen-alueen jäseniä. Toinen kysymys koskee sitä, että vahvistamme Schengenin aluetta ja olemme kaikki todenneet, että yhdessä olemme vahvempia. Tämä käytimme tässä suhteessa Bulgarian puheenjohtajan valtion sanoja yhdistyneenä olemme vahvoja. Näin vahvistamme siis tuota Schengenin aluetta ja mahdollistamme sen, että voimme toimia kunnolla. Kolmas kohta koskee toiminnallisia kysymyksiä, sillä mehän jo tarjoamme jo turvallisuutta de facto Schengenin jäsenenä. Ja meillä on aika iso työpanos Schengenin jo nyt olemassa. Eli lyhyesti vastauksena yhteen erityisen kysymykseen, joka esitettiin Koelion toimesta, joka koskee näitä myönteisiä merkkejä. Me diplomaatteina ja hallituksen jäsenä meidän velvollisuutenamme on toimia optimisesti optimistisesti, meidän täytyy etsiä myös optimistisia näkökohtia. Ja tätähän me juuri teemmekin. Me pyrimmekin tähän ja keskustelemme kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Ja minä olen tänä päivänä esittänyt tämän jäsenyytemme perustelut, jotka meidän mielestämme ovat erityisen hyvät. Ja teemme jäsenvaltioiden kanssa lisää yhteistyötä osoittaaksemme, että me nyt jo tarjoamme turvallisuutta Schengen-alueelle. Me olemme ansainneet jäsenyytemme siinä ja tässä olemme myös mukana sitten vahvistamassa Schengen-aluetta ja toivomme, että se on myös myönteinen merkki tulevaisuutta silmällä pitäen ja meidän liittymisemme. Kiitos. Good afternoon, everybody. I'm, I'm for one hour, uh, Kiitos. Johdan puhetta tunnin ajan. Ja Nytkö tässä käydään näitä reaktioita läpi vai? move to the second so, session. Okay, we'll start with the second. So. Okay, then we're moving to the second session, if I understand correct. Seuraavaan istuntoon Schengen-alueen toiminto. Kiitos kaikille läsnäolosta. Paneeli vaihtuu. we have Mr. Mordieu, Mr. Nico Simola, and Mr. Fabrice. Now we're calling on, we're calling on the podium to keep on with the second session. Nyt jatketaan eteenpäin. Ensinnäkin Simon Mordieu komissiosta, sitten herra Mikko Simola, osa erityisasiantuntija Suomen hallituksesta Suomesta, ja sitten Monsieur Fabrice Begeri Frontexista. Kiitos. Yes. As we said, we move... Kuten sanoimme, nyt siirrymme toiseen osaan kuulemista. Tuota tervetuloksi Sipponimille varpaanjohtaja Simon Mordew, Simon Mordew, Digi Home-pääosastosta ja sitten Frontexin, Frontexista herra Legeri, tervetuloa tänne live kokoukseen. Ja sitten Mikko Simola, erityisasiantuntija Suomen osa erityisasiantuntija. Nyt tarkastelemme siis Schengenin nykytilaa. Erityisesti käymme läpi Schengen-arviointimekanismin löydöksiä ja rajarannikko virastoasetuksen löydöksiä käymme läpi. Siis Schengen-arviointimekanismia, siitä puhuu herra Mordew. Saatte puhua kymmenisen minuuttia ja sitten muut panelistit pääsevät vauhtiin. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Yritän selittää teille hieman miten käytämme Schengen arviointimekanismia. Haluaisin myös kertoa teille hieman nyt näitä toistuvia löydöksiä, joita nähdään jäsenvaltioissa ensi alkuun. Korostaisin, että Schengen on selvästikin yksi suurimmista saavutuksista Euroopassa yhteistyössä varmastikin komission jäsenillä puhuu myös visiostaan jatkon osalta, mutta se on myös osa-alue, johon kohdistuu valtavasti painetta. Näin on ollut viimeiset, pari vuotta, viimeiset vuodet. Ja yksi haastamme komissiossa on tehdä kovasti töitä ja yrittää palata tuohon normaaliin tilanteeseen ja sitä varten. No, ja tämä on nyt ennakkoehto, niin tarvitaan luottamusta jäsenvaltiolta, EU-toimijoilta ja EU-kansalaisilta. Miksi sanon tämän? Sanon tämän siksi, että yksi tärkeimmistä välineistä, joita autetaan rakentamaan luottamusta, on Schengen-arviointimekanismi. Ja hyvin kiitollinen herra Koeliolle ja muille Schengen tarkasteluryhmän jäsenille, että voimme nyt osoittaa EPssä, että tuo mekanismi on menestystarina ja että se toimii. Schengenin arviointimekanismi tai uusi mekanismi on ollut käytössä kolmisen vuotta. Ja se antaa meille riittävästi tietoja, jotta voidaan nyt jo vetää päätelmät siitä, mikä toimii, mikä ei toimi. Alkuun pari faktuaalista saavutusta kolmessa vuodessa ollaan saatu päätökseen tai 25 arviointikäyntiä, 25 arviointiraporttia kukin missiona, no mitä siihen kuuluu, no, siinä on. Ja kahdeksan jäsenvaltiota, jäsenvaltion asiantuntijan mukaan kaksi komission asiantuntijaa ja myös vähemmän tarkkailijoita läsnä virastoista, ei vain Fabrice-virastosta, mutta myös muista virastoista, jossa jollain on avarooli. Se, mitä teemme, on, että mekanismina alla tietty määrä jäsenvaltioita, ar, niitä, niitä arvioitaan kuudessa eri politiikan alassa joka vuosi. Tämä kattaa ulkoisten rajojen hallinnoinnin yhteistyö viisumipolitiikat, Schengenin tietojärjestelmä, palautuspolitiikat, poliisiyhteistyön ja tietosuojan muun muassa. Lisäksi Meillä on nämä ilmoitetut arviot ja sitten nämä paluukäynnit. Katsotaan, miten toimenpiteitä on täytetty. Sen lisäksi teemme tällaisia pistokokeita, pistoarviointia, jossa paikan päällä tarkistetaan Schengenin säännöstön täytäntöpanoa jäsenvaltioissa. Yksi arviointimenetelmien tarkoituksista tavoitteista on tarkistaa myös, että tarvittavat ehdot Schengenin säännöstön soveltamisen on täyttä käytetty niissä maissa, jotka ovat liittyä Schengen-alueeseen ilman sisäistä rajatarkastusta. Tämä liittyy tietysti tuohon keskusteluun, jota kävitte äsken, kun tiedätte komissio pitkään on sanonut, että uskomme, että Romania ja Bulgaria täyttävät ehdot ja olemme tyskän viimeisen vuoden tai kaksi myös Kroatian kanssa tehneet arviointikäyntejä 2016, 2017 ja sanoisin, että toivottavasti tämä johtaa siihen, että lähitulevaisuudessa saadaan positiivinen suositus komissiolta, että Kroatia voisi olla valmis liittymään, vaikka tietysti tämä on neuvoston tehtävästä tehdä tuo päätös. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme edistyneet merkittävästi ja parantaneet laatua ja mukaisuutta arvioissa. Miksi? No, raporteistamme on tullut laadukkaampia, tiivimpiä. Meillä on nyt rakenteellisempia jatkotoimia suosituksille – Yksi asioista, että on tehnyt tehty, on otettu mukaan. Se, että arvioidaan tuo palautuspolitiikat noissa käynneissä tämä aihe. Osan sitä keskustellaan paljon viimeisten kuukausien aikana. Nyt on myös yksi yhteen vero, jossa on käyty läpi ulkoista ja siinä on mukaan virastot, rajarannikko, valtionvirasto Europol, perusoikeusvirasto ja muut. Ja sitten myös nämä pistokokeet ovat olleet hyviä, että tehnyt paljon työtä, mitä tulee koulutukseen. EBCIA on auttanut paljon niitä tuntia, jotka suorittavat nämä arviot, pohtivat sitä, miten nämä arviot tehdään, miten nämä raportit kirjoitetaan, miten suositukset saadaan johdonmukaisemmiksi. Fabris varmasti puhuu hieman lisää. Noista haavoittuvaisuusarvioinnista minä vähän siis sanoa komission puolelta ja korostan sitä, että Schengenin arviointimekanismi – ja haavoittuvaisuusarviointimekanismi ovat minusta kaksi tärkeää komponenttia, kyllä tähän laadunvalvontaan, kun käydään läpi Schengenin järjestelmää monilla tapaa. Ne ovat kolikon kaksi, sama kolikon kaksi eri puolta ja Fabrice ja minä olemmekin yhteistyössä pyrkineet varmistamaan, että on täyttä yhteentoimivuutta nämä kahden välillä, oikeanlaista tietojen vaihtoa kahden välineen välillä ja komission ja viraston välillä kaiken aikaa tiivistä yhteistyötä, jotta voimme käyttämään paljon hyväksi nuo synergiaedut näistä välineistä. Nyt sitten puhuisin, no tiedän, että on aikaraja, nyt puhuisin siitä, että mitä toistuvia löydöksiä on ollut, joita huomaamme, mitä haasteita huomaamme jäsenvaltioissa. No, käyn nyt läpi tämän politiikka aloittain, jos katsotaan esim. sitä, mitä hallinnoidaan ulkorajoja, kun katsotaan niitä kolmea erityyppistä rajaa, maa, meri- ja ilmaraja ja sitten myös no, yhteiset integroidut rajavalvontajärjestelmät. No, usein nähdään sitä, ettei aina jäsenvaltioissa ole yhteistä lähestymistapaa ja integroitua rajavalvontakonseptia. Joskus nähdään haasteita että siihen, kun yhteistyötä tehdään viranomaisten välillä. Sitä pitää parantaa usein nähdä sitä, että henkilöstö ei ole tarpeeksi rajavalvontaa varten, ei ole tarpeeksi resursseja aina henkilöstöllä ei ole oikeita pätevyyksiä ja oikeaa koulutusta joskus. Saisi mennä lisää niin sanottua riskipohjaista analyysiä, kun määritellään, että missä ja miten rajavalvontaa pitäisi tehdä ja missä lisätarkastuksia tarvittaisiin. Sitten rajatarkastukset. No, yksi, y, yksi puute, jota huomataan usein, on, että nuo kolmansien maiden tulojen valvonta ei toteudu täysimääräisesti, tai siinä käytä näitä tietokantoja parhaimmaisella tavalla. Tämä liittyy esimerkiksi siihen, kun öö, terroristeja on pyritty tunnistamaan, näitä vierastaistelijoita. Sitten poliisiyhteistyö, usein nähdään kuiluja, jotka liittyvät siihen, että pystyttäisiin kansallinen riskianalyysi rajat ylittävällä ulottuvuudella. Tässä tarvitaan paremmin koulutusta, Usein tarvitaan enemmän henkilöstöä myös ja näissä yhteyspisteissä, joka on väline poliisiyhteistyölle. Toinen toistuva puute tällä osa-alueella on tietokantojen saavutettavuuden hankaluudet. Halusimme, että jäsenvaltiot käyttäisivät paljon enemmän operatiivisia välineitä, kuten yhteiset poliisi, toimintaryhmät ynnä muuta. Schengen-tietojärjestelmän tämä suurin puute, jota on huomattu arvioissa, on se, että SIS-tiedot eivät päin loppukäyttäjille, eli poliisille ja rajavartijoille tietoja ei aina helposti pysty käsittelemään. Muita ongelmia, joita on huomattu, ovat se, että huomataan, että täytäntöpano on puutteellista, kun on näitä hakutoimintoja kansallisella tasolla esimerkiksi ja puutteita siinä, miten koulutetaan näitä loppukäyttäjiä. Neljäs osa, joita tarkastellaan, on viisumipolitiikka. Usein ähm, huomataan, että no, aloitan hyvillä uutisilla. tuolla ydintoimintoihin kuvallisin niitä, sitä, että onko tarkkoja viisumihakemusten läpikäyntejä, kun pohditaan sitä, että onko turvallisuusriskejä näillä hakijoilla. No, yleisesti ottaen huomattiin, että Tämä tehdään tyytyvällä tavalla kaikissa tapauksissa. Hyvin harvoja puutteita on ollut näiden hakemusten läpikäynnissä, mutta se mitä huomataan, tuossa puutteet ovat niitä, että tietyt jäsenvaltiot ja kun ne ovat viisumeita, niin tässä on paljon poikkeavaisuuksia. No, tässä kannustetaan niin sanotun viisumishoppailuun ja tietyt kustannut säästöihin ja ovat johtaneet myös tällä osa-alueella henkilöstöpuutteeseen. Sitten palautukset. No tästä on keskusteltu. Tämä on yksi suuri ongelma, se, että ei ole luotettavia tilastotietoja palautuksista. Ja tässä puutteet toistuvat, nimittäin systemaattinen palautuspäätösten antaminen laittomasti jääville kolmansien maiden on aina. Sitä ei voida varmistaa ja valtuussa tämä toteutuu. Sitten suuria eroja on näihin maahantulokieltoihin liittyen, jos on kolmannen kansalaisia, sitten säilöönottosäännöt eroavat äh, voimakkaasti toisistaan jäsenvaltioiden välillä. Ja monissa jäsenvaltioissa on tarvittaviin toimintatavan varmistaa palautusvälitysten täytäntöönpanoa tulevina vuosina tämä tämä osa jossa tullaan korostamaan yhä enemmän arviointittavan käyttötä välineenä, jolla yritetään viedä eteenpäin potikan uudistuksia Tietosuoja, no tämä on osa-alue, joka tätä valiokunta kiinnostaa läheisesti. Tässä on puutteita liittyvät siihen, että ei ole tarvitsisi riippum- tai tietosuojavaltuutetulla ei ole tarvitsisi riippumatonta tietoa. Ja että tietosuojaviranomaisella ei ole tarpeeksi asiantuntijoita käytettävissään. Ihmiset eivät aina saa kuunnella tietoja myöskään henkilö tieto-oikeuksistaan. Pitää myös parantaa omaa suoritustamme siihen, miten paljon aikaa tässä arviossa kestää tässä tapauksissa. Se on kestänyt yli vuoden vieron jälkeen, kuin kuin jäsenvaltio saa toimintasuunnitelman. Tietyt syyt liittyvät asetukseen, eli meidän pitää palata varmaan asetukseen vielä ja katsoa, onko menettely asetuksessa – jota voitaisiin yksinkertaistaa. Sillä tiimin kanssa ollaan katsottu sisäisiä ratkaisuja, jotta voidaan ottaa nopeuttamaan menettelyjä. Lopuksi tiedän, että aikapaineita on. halusin vain korostaa, että jäsenvaltioiden pitää myös tehdä paljon enemmän, jotta ne parantavat mekanismeja. Jotta jäsenvaltiot ottavat arviointisuositukset kyllä hyvin vakavasti ja tekevät parhaansa oikaistaakseen tilanteet nopeasti kun puutteita on huomattu. Joskus on vaikuttanut siitä, että tietyt toimijat eivät ota tätä tarpeeksi vakavasti ja ovat myöhässä toimintasuunnitelmissa kanssa tai ovat toimintasuunnitelmia, jotka ovat aivan liian epäselviä ja niillä ei voida puuttua näihin ongelmiin tarpeeksi hyvin. Minusta tämä vaikuttaa tuohon jäsenvaltioon, mutta myös kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Lopuksi vielä yksi asia, Schengen-alue on vain yhtä vahva kuin sen heikoimmat linkit, ja senpä vuoksi meidän kaikkien intresseissä on, että kaikki maat ryhtyvät tarvittaviin toimijoita voidaan parantaa Schengen-säännöstä. On toimeenpanoa ja tässä yhteydessä Schengenin arviointimekanismilla on tärkeä roolissa Siinä kaikki, kiitos. Well, thank you, Mr. Mordieu. Now we keep on. Herra Mordieu, nyt jatketaan. Schengenin arviointimekanismi niin kyllä se on yhteinen vastuu komission välillä. Ja herra Simola kertoo meille nyt sitten mekanismin toiminnasta tuosta toista näkökulmasta. Olkaa hyvä. For the next 10 minutes. 10 minuuttia. Thank you, Mr. Chairman, distinguished MEPs, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat MEPit. Ensinnäkin minusta on hienoa saada olla täällä esittämässä jäsenvaltioiden kantaa Schengenin arviointi mekanismista. Ja olen luottavainen siinä, että se, että olen osallistunut useisiin Schengenin arviointiin, missioihin jäsenvaltion jäsenenä ja koska olen ollut Frontexissa kouluttajana järjestämässä erilaisia, järjestämässä erilaisia kursseja, kuten myöskin se työ, jota olen aiemmin tehnyt Schengen-komiteassa ja Schengen työryhmässä, niin tämä mahdollistaa sen, että voi hyvin tällaisen arvion esittää. Mainitsen myös jotakin yleisiä löydöksiä, joita olemme saaneet nähdä eri jäsenvaltioissa työskennellessä. Ja alkuun haluaisin korostaa sitä, että esitän nämä näkemykset omien kokemusteni pohjalta. Ja tämän taustani vuoksi keskityn esittelemään sitä, mitä on opittu ulkorajahallinnosta EU-ulkorajoilla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka rajavalvonta ulkorajoilla on yksi näistä avainasemassa olevista kysymyksistä, niin sitten se on samalla kuitenkin vain yksi osa Schengenin järjestelmää. Tehokas ulkorajavalvonta on kulmakivi, mutta koko ketjun täytyy toimia. Esimerkiksi se, että nähdään kaikki tämä tehokas ulkorajavalvonta on kulmakivi, mutta koko ketjun täytyy toimia. Esimerkiksi se, että nähdään kaikki ne, jotka ylittävät Yhdysvaltojen rajat, EUn rajat laillisesti ei ole riittävää, jos ulkorajavalvonta ei toimi. Aion esittää omat löydökseni eh, ja tarkastaa sitä, mikä toimii hyvin tässä tämänhetkisessä järjestelmässä. Ensinnäkin komission ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö toimii hyvin. Se on myös parantunut jatkuvasti. Eli yleiskoordinointi on hyvin järjestettyä. Ja tässä suhteessa haluaisin myös mainita sen, että avoittuvuusarviointimekanismi, joka luotiin asetuksen pohjalta, on tärkeä lisäväline Schengenin arviointimekanismiin, mutta varmasti kuulemme lisää siitä vielä myöhemmin tänään. Toiseksi koulutusjärjestelmä on hyvin toimiva järjestelmä. Schengen-arvioiden koulutus on, joka ei sisäisen on tehty komissio Frontexinkin toimesta, on arvokas paketti, jonka avulla saadaan aikaiseksi korkealaatuista arviointia. Ja kannattaa mainita, että vain ne, jotka ovat tämän kurssin käyneet menestyksellisesti, pääsevät myös Schengenin arviointijoukkoihin – nyt siirtyisin toiseen osaan tätä esitystä, niin mitä pitäisi parantaa tämänhetkisessä järjestelmässä? Yksi pääkysymyksistä koskee sitä, että tämänhetkinen menettely on aivan liian hidas, jos halutaan taata korjaavia toimenpiteitä kohtuullisen ajan sisällä. Kaikki olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten nopeasti ulkorajatilanne voi muuttua. Tämänhetkisessä järjestelmässä esimerkkinä on kulunut enemmän kuin yksi vuosi sen jälkeen, kun arviointi käynti on tehty, kun tuosta kertomuksesta edes keskustellaan komiteassa. Ja näitä suosituksia arvioidulle jäsenvaltioille voidaan antaa vasta sitten, kun tuo raportti on hyväksytty. Pitkät määräajat, kuten tämä, eivät todella ole hyviä meidän yhteiselle Schengen-alueellemme. Ja minun käsittääkseni ne eivät myöskään lisää luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Miksi tässä sitten ollaan niin hitaasti liikkeellä? Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että siihen on kaksi syytä. Vastuullisen yksikön resurssit komissiossa ovat rajallisia tietyssä määrin ja sisäiset konsultaatioprosessit, joiden avulla nämä kertomukset viedään loppuun, ovat myös rajallisia. Komission rajalliset resurssit vaikuttavat myös kielteisesti, kun seura- työtä tehdään sen suhteen, miten jäsenvaltiot täytäntöön panevat suosituksia näiden suositusten pohjalta. Eli lisäkeskittymistä pitäisi tapahtua tuon seurantatyön suhteen. Se on mielestäni oikeastaan koko mekanismin pääajatus. Kun halutaan parantaa näin ulkorajojen parempaa, ja tämä on seurausta olemassa olevista lainsäädännöllisistä rajoituksista, joita on olemassa. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kentällä olevat joukot eivät saa käyttöönsä kaikkea relevanttia tietoa, josta olisi ehdottomasti hyötyä niiden työlle, kun ne arvioivat toimintaa niistä löydöksistä, joita on tehty Schengenin evaluatiojärjestelyiden aikana ulkorajoilla. Ja puhuisin näistä löydöksistä yleisesti ottaen, koska en voi mennä yksityiskohtiin sen kummemmin. Jos aloitetaan näistä myönteisistä löydöksistä, niin ja keksimään tehokkaampia menettelytapoja työtehtäviensä hoitamiseen. Sitten mainitsen sellaisia asioita, joissa parannus on välttämätöntä monissakin jäsenvaltioissa. Schengen riskianalyysiprosessissa ja niissä taidoissa, joiden avulla voidaan tunnistaa väärännettyjä asiakirjoja. Mutta ehkäpä yksi kaikkein huolestuttavimmista löydöksistä on resurssien puute ja riittämätön infrastruktuuri raja-alueilla. Näin on usein asianlaita, varsinkin niin tulisi taata näin rajoitetulla resursseilla oikea uuden EU-lainsäädännön täytäntöönpano, kuten esimerkiksi pakolliset tietokantatarkastukset, EU-kansalliset maahantulon vastapuolustusjärjestelmän täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä ja mahdollisesti myös ETIAS-järjestelmän täytäntöönpano ja rajanylityspisteisiin. Miksi tilanne on sitten tällainen. Yksi pääsyistä on se, että hyvin moni näistä järjestelmistä on pirstaloitunut ilman, että selkeästi koordinoidaan kansallisesti, se toimisi myös paikallisella alueella. Myös näissä tapauksissa, kun valvonta tehdään raja-alueella kyseisen ministeriön valvonnan puutteessa, ei ole käytännössä mahdollista tehdä rajavalvontaa Schengenin minimivaatimusten mukaan, niin kunnon koulutuskin puuttuu. Tämä on johtanut puolestaan suuriin puutteisiin ja rakenteellisiin heikkouksiin joissakin jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin ratkaista nämä kysymykset. Olisi tärkeää, että keskusteltaisiin näistä löydöksistä poliittisesti, että nämä puutteet otettaisiin esille arvioijien toimesta. Ratkaisujen korjaaminen ei ole mitenkään alueellinen ja paikallisen tason ongelma, niin kuin tällä hetkellä vaikuttaisi olevan jossain jäsenvaltioissa. Ilman poliittista tahtoa kolme pointtia, joiden avulla tätä Schengenin arviointimekanismia parantaa. Ensinnäkin prosessit käytännössä raportteja hyvä, jos nämä puutteet niin vaativat. Ja käynnistetään jopa rikkomusmenettely. Kolmanneksi jäsenvaltioiden puutteisesti tiukka raportointi siitä, miten Schengen-järjestelmä todellisuudessa toimii arvioidussa jäsenvaltioissa mukaan lukien jäsenvaltioiden sitoumus täytäntöön panna. Erityiseen on aina tervetullut tänne Libe-valiokuntaan, herra Legeri. Ranni. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Pyrin nyt kertomaan teille nykyisestä tilanteesta ja Frontexin uusitusta mandaatista, Euroopan raja- ja merivartioviraston mandaatista ja siitä, miten tämä uuden viraston mandaatin täytäntöpano vaikuttaa Schengen-alueeseen. Täällä on mainittu jo monia yhteisiä löydöksiä aiempien puhujien puheenvuoroissa, ja tämä liittyy varsinkin tähän haavoittuvuusanalyysiin. Uuden mandaatin täytäntöönpano ja ennen kaikkea viimeisimmän ulottuvuuden täytäntöönpano, nimittäin haavoittuvuusanalyysi, se, että luodaan integroitu rajavartiojärjestelmä, se, että on yhteys upseereita, yhteyshenkilöitä jäsenvaltioissa. Nämä ovat kaikki uusia ulottuvuuksia, jotka pannaan täytäntöön asteittain. On nähtävä, että uusi mandaatti pannaan dynaamisesti täytäntöön ja on ymmärrettävä, että meri- ja rajavartiosto asetus loi Euroopan raja- ja merivartion viraston. Virasto yhdessä kansallisten raja- ja merivartiostojen kanssa luovat Euroopan raja- ja merivartioston. Meidän on saatava prioriteetit samalle linjalle, työskentelytavat samoille, samalle viivalle ja meidän on myös käyttävä vuoropuhelua tasaisin väliajoin. Mitä tulee haavoittuvuusanalyysiin? Kyseessä on toiminto, joka on lisä Schengen-arviointimekanismille, niin kutsulle Cheval-järjestelmälle. Me olemme komission eh, Home-pääosaston kanssa pyrkineet tiedonvaihtoon, että tiedonkeruunsa kysymyksissä ei tapahdu päällekkäisyyksiä. Me olemme jo asiantuntijoiden koulutuksessa tehneet tiivistä yhteistyötä ja virasto osallistuu Schengen-arviointimekanismin toimintaan ja tukee komissiota, kun näitä missioita valmistellaan. Olemme myös ehdottaneet vierailtavia paikkoja, varsinkin Schengen-arviointimekanismin ennalta ilmoittamattomiin vierailuihin tämä haavoittuvuusanalyysijärjestelmän, joka aloitettiin puolitoista vuotta sitten. Olemme koikäyttäneet tätä jo viime vuonna. Ensimmäinen kierros haavoittuvuusanalyysiä tehtiin vuonna 2017. Arvioimme 29 jäsenvaltiota ja Schengen-assosioitua maata – ja jouduin antamaan 37 suositusta 27 jäsenvaltiolle. Eri kategorioita suositusten kohdalla on monia ja aion kertoa nyt näistä pääkategorioista. Monissa jäsenvaltioissa olemme tehneet sellaisen löydöksen, että tavanomaiset ää, äh, rajatarkastukset rajavartio rajanylityspaikoissa eivät aina ole Schengen rajasäännöstön mukaisia. Pääsy Schengen-tietojärjestelmään, viisumitietojärjestelmään, niin ne eivät ole aina linjassa oikeudellisten puitteiden kanssa. Ja tämä nostaa esiin useita huolia, jotka liittyvät maahanmuuten hallintaan ja myös turvallisuuden hallintaan vapaan liikkuvuuden ulkorajoilla. Ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden, oikeusalueen ulkorajoilla meillä on rajalliset mahdollisuudet ottaa vastaan suuria maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden muuttovirtoja ulkorajoilla. Ja joidenkin jäsenvaltioiden investoinnit ovat vielä investoimatta ja jotkut jäsenvaltiot eivät ole valmiita kohtaamaan suunnattomia, mutta toisaalta realistisia maahanmuuttajien muuttovirtoja. Suunnattomia, mutta toisaalta realistisia maahanmuuttajien muuttovirtoja. Muuttovirtoja ulkorajalla, mutta toisaalta myös käsitellä turvallisuusasioita ulkorajoilla. Viimeisen, mutta ei vähäisin ryhmä puutteita liittyy puutteelliseen tietojen käsittelyyn kansallisella tasolla tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisella tasolla on puutteellinen valvonta ja puutteellinen ohjeistus, puutteellinen ohjaus rajojen hallinnan suhteen. Tämä on, oli asia, joka pisti silmään. Nyt tulee omistaa haavoittuvuusarviointiin enemmän resursseja. Toinen haavoittuvuusarviointi me, metodologian soveltamisalaa tulisi laajentaa. Muistaneet, että haavoittuvuusanalyysimetodologia hyväksytään viraston hallintoneuvosto valvonta, valvonnan hengessä siten, että turvallisuusulottuvuudet otetaan mukaan ja arvioitaisiin myös, miten kansalliset virastot tekevät yhteistyötä ulkorajoilla taistellakseen rikollista toimintaa ja terrorismia vastaan. Komissio tuki minua yksi ääniä. Tämä on huolestuttavaa, nimittäin se, mikä on panoksena Schengen – sisämarkkina-alueella, niin kyseessä ei ole ainoastaan maahanmuuttoasia, vaan kyseessä on turvallisuus asia. Ulkorajat voivat olla suodatin. On se, että jäsenvaltioiden tulisi reagoida nopeammin meidän löydöksiin. Me seuraamme suosituksia, mutta tämä prosessi kestää melko pitkään. Odotamme vastauksia jäsenvaltioilta ja tämä jälleen kerran osoittaa, että jäsen... uuteen mandaattiin yhteistyön parantaminen. Me pystymme parantamaan yhteistyötä Poseidon Italiassa ja Interlope Espanjassa. Tämä on nyt pysyvä pysyvä operaatio johtuen Marokon muuttoviroista ja lisäksi meillä on panostettu hotspoteilla turvallisuustarkastuksiin, sormenjälkien keräämiseen, palautekeskusteluihin ja me panemme meidän mandaatin täytäntöön kokonaisvaltaisesti, mitä tulee merivartiostotoimintaan. Pelastusoperaatiot ovat yksi ulottuvuus, mutta myös lainvalvonta, rajavalvonta, toiminnot ovat tärkeä osa työskentelyä ja teemme yhteistyötä meriturvakeskuksen, meriturvaviraston ja kalastusviraston kanssa. Valvonta on tärkeää, mikäli halutaan kunnollinen turvallisuus Schengen-alueelle. Me olemme tiivistäneet yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta pystymme keräämään tietoja terroristeista. Verrataan neljän vuoden takaiseen virasto järjesti tuolloin 39 palautuslentoa. Tämä on miltei kymmenen kertaistunut tämä lukumäärä. Haluaisin puhua myös tulevasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Se on osa integroitua rajanhallintaa. Ja tässä tärkeässä roolissa ovat nämä yhteyshenkilöt. Me voisimme pyrkiä saamaan myös kokonaisvaltaisemman kuvan yhteistyöstä ennen näitä rajavalvontapisteitä saamaan myös kokonaisvaltaisemman kuvan yhteistyöstä ennen näitä rajavalvontapisteitä suunnaton mahdollisuus tulevan monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla siten, että Schengen-arviointimekanismin ja sitä, miten ulkorajoja hallinnoidaan. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Surprisingly, herra Legeri, ei ole yllättävää, että aina tulee yllätyksiä ja mielenkiintoisia tietoja saadaan virastosta, jonka nimellinen Frontex nyt raja ja jostain mandaatilla. Miten se vaikuttaa tähän palveluslentojen moninaistumiseen, jotka ovat aina ongelmallisia, kutakuinkin kokemukset osoittavat, että, että tilanne on huomionarvoinen. Nyt ottaa kysymys- ja vastausosio jota on pyydetty. Edustaja Koelio ensinnäkin. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä tullut, joten ehdotan, että pitää nyt aika puitteissa, jotta saadaan aikaa myös vastauksille. Kiitos. Edustaja. Kiitoksia kolmelle puhujalle. Olen samaa mieltä Simon Moidon kanssa sitten. Ja haluan kiittää myös Euroopan komissiota kaikesta yhteistyötä, jota on tehty tässä suhteessa. Se on ollut kovin hyödyllistä ja toivon, että se tarjoaa myös hyviä tuloksia. <clears throat> Mutta teille, herra Simolalle, minulla on ihan konkreettinen kysymys. Schengen on nimenomaan ratkaisu. Se on äh, työkalu, se on Schengenin arviointimekanismi. <clears throat> ja Ongelmana on se, että meillä on niin paljon salailua. Monet näistä asioista, kun kyse on tämänkaltaisista öö, salailuvaatimuksista. Simula puhui pitkistä määräajoista. Olen samaa mieltä siinä, että kun puhutaan tästä kattavasta komission tekemästä öö, arviointiraportista, niin voidaan sitä kaksi kysymystä. Miten voidaan ratkaista tämä tässä, että Hyvin usein nämä suositukset jäsenvaltioille voivat vaikuttaa tilanteeseen. Ja lopuksi sitten Legerille asiakirjapetokset ovat ongelma. Ja varmasti olette samaa mieltä siinä, että meidän poliisivoimamme voivat nyt huomioida sen, että kyseessä on väärennetty asiakirja, mutta ongelmana on se, että joitain asiakirjoja tuotetaan niin kuin olisivat oikeita ja ne eivät kuitenkaan sitä ole. Miten tähän ongelmaan voidaan pudotua tietäen, että se ei kuulu Euroopan unionin kompetenssiin vai jäsenvaltioon? Anta tiivin vastauksen edustaja Grappini. Kiinnostaa meitä enemmän kuin mitä muuta, mutta kiitos oikein paljon siitä, että annoitte meille konkreettisia esimerkkejä esityksenä, mutta esittäisin pari kysymystä, sillä esityksillä ovat niin jännittäviä. Aloitetaan sen noin niin, niin kauan kuin meillä on maita, kuten oma maani, jolla on kaksi naapurimaata, jotka ovat EUn jäseniä, Bulgaria ja Unkari, mutta sitten meillä on raja ei-EU-maan kanssa – ja sillä olen nyt hämmentynyt, sillä tarkoituksemmehan on hallinnoida rajojamme hyvin, mutta meillä ei ole välineitä tehdä niin. Ja mekanismeja toinen kysymys. Kaikki te sanoitte, että hautuisuusanalyysimekanismi ei ole paras mahdollinen. Tämä on maita, jotka kokevat viivästymisen. Voidaanko mekanismi tehdä parempi siis, jotka ovat tuota arviointia vakavasti? Puhutteko EUn jäsenvaltioista vai puhutteko maista, jotka ovat siirtymässä kohti Schengen-aluetta. Lopetan tähän vaikka muitakin asioita. Kiitos. Thank you Se on ollut sangen hyödyllinen. Ja meidän on ollut vaikeaa tuoda esiin lenkki ja varmastikin korruptio on eräs meidän heikommista lenkeistä. Ei se, että tietää, ole hyvin perustein, mutta sitten nämä ihmiset löytyvät tästä maasta schengen viisuit käsissään. Joko kyseessä, mitä herra Simola sanoi, resursseja ei ole riittävästi, tarvitsemme enemmän resursseja, että tämä arviointijärjestelmä todellakin on tehokas mutta meidän on, minä todellakin toivon, että Schengen-arviointimekanismin kertomukset eivät ole samaa kohtaloa, vai käykö niille näin? Kertokaa nyt, miten tässä tapahtuu. Onko näillä kertomuksilla merkitystä? Korjaavatko jäsenvaltiot ne virheet, joita nämä kertomukset ovat esiin? Toinen kysymys. kun käsitellään tätä arviointia, niin kyse ei ole ainoastaan rajavartioiden kyvystä, vaan kyse on muista kokonaisuuksista. Pienessä jäsenvaltiossa, kuten Maltalla, sain hiljattain tiedon, koska olimme oikeusvaltioperiaatematkalla oleskelulupia ja jopa näitä kansalaisuuksia, IPP-asiakirjoja, niin käydäänkö taannut liittyen tällaiseen Schengen-viisumi myyntirinkin, jossa Schengen-viisumia on myyty libyalaisille. Ja minä haluaisin tietää, käsitelläänkö arviointimekanismissa tällaisia kysymyksiä. Kyse ei ole ainoastaan Maltasta, kyse on meistä kaikista. Olen varma, että näitä vakavia tapauksia on muissakin jäsenvaltioissa. Ja haluaisin tietää, käsitelläänkö näitä asioita. Minä tulen näitä tietoja välittämään eteenpäin aivan pian. Kiitos, edustaja Vergia. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, johtuu tämä siitä, että olen ranskalainen, mutta tässä nyt on tiettyjä asioita, jotka, joka on tuo tärkein elementti Euroopan politiikassa tänään, joten olen huolissani edelleen, koska vastaan Bulgariassa, mutta minulla on edelleen kysymyksiä, sanon tämän heille, teille herra ministeri, toistan tämän täällä. Tärkein näemme rajalla Bulgarian ja Turkin välillä. Vaikutti minusta erityisen kiinnostavalta. No, koska ajasta, niin sieltä se turistiaikoja tuolla rakennuspaikalla, josta puhuin. Eli tarkastukset poistetaan osi. Ei nyt analysoida pelkästään tätä. Maahanmuuttoliikkeen osalta siellä terroristit voivat soluttautua turistin joko Kuunnellut tarpeeksi tarkkaan, mutta siis tuo kysymys, joka liittyy siitä, kunnitetaan perusoikeuksia, onko se osa Eikö niin, puheenjohtaja? Merci, Madame Vergiat. Kiitos, edustaja Vergia. Muistuttaisin teitä siitä, että seuraavaan paneeliin kulmumassa meppejä, komissaari Avramopoulos ja Bulgarian työministeri, joten pyydän ystävä Wienberg, olkaa hyvä, mutta sitten pyydämme, että saamme vastaukset vielä näiltä panelisteilta. Olkaa hyvä. Tack herr ordförande och eh, tack. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia teille tässä paneelissa. <clears throat> Onpa hirvittävästi puutteita ja heikkouksia Schengen-yhteistyöstä. Noin 20 vuotta sitten tämä yhteistyö käynnistettiin ja ajatuksena taisi olla se, että ja aika hyvä sellainen, että helpommin voisi liikkua vapaasti EU-ssa ja näin välttää passi- ja rajatarkastukset. No, kyllähän se olisi toiminut, <clears throat> jos meillä olisi ollut <clears throat> toimiva ulkorajavalvonta. Mutta siinä maailmassa, jossa tänä päivänä me elämme, voidaan nähdä, että vapaan liikkuvuuden haitat – ovat kyllä suuremmat kuin hyödyt. Kysymys on terroriiskuista, salakuljetuksesta, rikollisuudesta. Meillä on minkäännäköistä valvontaa sen suhteen, kuka tai mikä yrittää rajamme. Paitsi vain silloin, kun meillä on lupa tietyn ajan ottaa käyttöön rajatarkastukset. Maahanmuuttovirrat olemme saaneet tähän viime vuosien aikana olisi voitu pysäyttää paljon aiemmin, jos olisimme niitä Dublinin asetuksen puitteissa valvonut, jos meillä olisi ollut paljon aiemmin rajavalvontaa. Minä olen sitä mieltä, että rajavalvonta pitää ottaa käyttöön pysyvästi niin, että kaikki rekisteröidään. Sillä teknologialla, joka meillä tänä päivänä on, niin se voidaan tehdä paljon nopeammin kuin mitä 90-luvulla. Passihan on helppo automaattisesti lukea. Meidän mielestä kaikki on mennyt pieleen ja siitä syystä on oikea aika poistaa se ja ehdottaisin, että herra Legeri ottaa huomioon tuon kysymyksen, joka sitten, että puhutte näistä palautuslennoista ja siitä, että niitä on kymmenen kertaa enemmän kuin aikaisemmin ja yleisin ko- yleisimmät kohteet siinä ja myös nämä yleisimmät lentokentät, joista nämä... Coelho. Aloitan Coelhon kysymyksen vastaamalla Tämä päivä on ollut jo tava tästä kiinteä muontoinen avainlöydöksiä käsittelevä asiakirja koskien Schengen-löydöksiä, Schengen-arviointeja. Meillä on nyt tiimi, joka työstää Gomezin esittävän kysymyksen, Kyllä tämä todellakin kantaa hedelmää. Me teemme toistuvia tarkastuskäyntejä ja kyllä tämä parantaa käytänteen lähitulevaisuudessa. Nyt palaan tähän keskusteluun. Eräs asia, jonka me olemme nähneet monissa schengen mekanismeissa on sotta, että lähialueiden naapurimaiden kanssa on ongelmia, ja eräs asia, jota me olemme tehneet, on se, että me olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi länsi kumppaneiden kanssa operatiivisia sopimuksia, en, eh, mitä me teemme paikan päällä tapahtuvissa tarkastuksissa. Me arvioimme kaikki eri Schengen-hallintajärjestelmän Schengen-arviointimekanismi katsoo rakenteita, organisaatioita ja toimintoja. Kyseessä ei ole syyttävä syyttäjän elin. Ja me olemme käyneet myös tekemässä Schengen-arviointimekanismikäyntejä sisärajoilla, emme ainoastaan ulkorajoilla. Eräs syy tähän on se, että rajojen tarkastuksista jäsenvaltiolla on oikeus vastata turvallisuusuhkin parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta en usko, että tarkastukset ovat ainoastaan eh, tällainen viimeinen mahdollinen ratkaisu, että ne olisivat tarpeettomia ja että käytettäisiin näitä muuta ratkaisuja sekä kun on mahdollista. Thank you, kiitos herra Simola. Yes. Puheenjohtaja, niin kyllä. Haluaisin myös eh, lähteä liikkeelle edustaja Koelion kysymyksistä, miten voimme ratkaista nuo viimeistymät. Mainitsin sen, että määrät ottaen huomioon se, mitä olemme oppineet menneestä. Ja sitten keskittyisimme tuohon noihin jatkotoimiin, jos ajatellaan uusia jäsenvaltioille, joten sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltio, tietysti jäsenvaltion, jos vastaan yhdessä komission kanssa, että rajanvalvonta on kulmakivi. Mainitsin sen, että koko ketju, mitä toimii, palautustoimet, turvapaikkamenettelyt ja muut, se, mikä tässä on tärkeää, on, että raivauta toimii suodattimena rajalla. Sitten, ehkä niin kuin mainittiin, muussa virastojen välinen yhteistyö ja rajatyyttävä rikokset on tässä myös huomioida. Sitten tuo ruuhka näihin bona fideille hyvässä tarkoituksessa tuleviin matkalaihin avasta sen enempää. Schengen evaluators Schengenin alueet. Vakava sitoumusta parlamentin kanssa. Lisäksi meillä on ilo tuota, tervetulleeksi Valentin Radev Bulgariasta. Tervetuloa valiokuntaamme toista kertaa jo kuukauden sisään. Ja sitten meillä puheenvuoron Koiliolle, hän on ollut esittelijänä Schengenin arviointiasetuksessa ja tällä hetkellä on myös Schengenin tietojärjestelmä kysymyksessä esittelijänä. Koilio on myös libevaliokuntamme työryhmän jäsen silloin, kun kyseessä on Schengen-valvonta. Kannanotto, mutta edelleenkin saatiin nyt lisää jatkoaikaa Saksan, Itävallan välillä maat, jotka nyt, no voin sanoa selvästi, että ainakin Itävallan tapauksessa ei ole perusteita, argumentteja, ei ole laittomia rajanylityksiä, on hyvin hankalaa minun yhteiskunnassani vakuuttaa ihmiset siitä, miksi pitää. Nyt pallo ei ole parlamentin kentä koskevan neuvosta. Thank you, Chair. Kiitos ministeri ja sitten komissaari Avramopoulos. Minister, uh, let me... Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvä ministeri. Haluan näin alkuun todeta, että olen kovin ilahtunut kuullessani Carlosin ja Tanjan viestit, jotka edustavat vahvaa tukea, jonka tämä talo tarjoaa Schengenille. Hyvät kollegat, liikkuvuus, kuten kaikki tiedätte, on tärkeä osa nykyaikaa. Ja liikkuvuus vain lisääntyy kaikissa eri muodoissaan tulevaisuudessa. Kyseessä on asia, josta me kaikki olemme kiinnostuneita. Meidän kaikkien täytyy viedä sitä eteenpäin. Samalla se on asia, jota meidän täytyy hallinnoida. Schengen, kuten usein otteeseen on todettu, ihan alusta lähtien on yksi kaikkein suurimmista, jollei suurin ja konkreettisin haaste, joka Eurooppaan integraatio on saanut aikaiseksi. sisärajavalvonnan puute muodostaa Schengenin todellisen ytimen. Yli 400 miljoonaa kansalaista voi vapaasti liikkua. Palvelut ja hyödykkeet voivat liikkua myös rajoitta. Mutta tämän lisäksi kaiken niiden loogisten argumenttien ja talousetujen lisäksi Schengen on Euroopan unionin itsensä symboli. Kiitos Schengenin. Rajat Euroopan kansojen välillä ovat lakanneet olemasta voimassa. Juuri ne samat rajat, jotka aiemmin aiheuttivat kiistoja konflikteja, ristiriitoja, kiistoja ja sotia. Minä olen nuorena miehenä sanonut elää muutokset läpi rajoista, ei rajo- rajoihin. Nuoremmat sukupolvet pitävät itsestäänselvyytenä sitä, näin ei vielä asianlaita ollut kaksi vuosikymmentä sitten. Komissaarina ja EU-kansalaisena minä siitä syystä olen täysin sitoutunut säilyttämään ja vahvistamaan Schengenia ja varmistamaan sen, että se tulevaisuudessakin tarjoaa meille samat edut. Schengeniä on kohdannut useat haasteet ja monissa tapauksissa uhat. Aivan ennalta mm, arvaamattoman iso mm, maahanmuuttopaine, joka on kohdistunut Euroopan unioniin yli kahden vuoden ajan, on rasittanut Schengeniä kaikkein eniten, kuten myöskin sen toimintaa siitä lähtien, kun, sitä, kun se on kehitetty. Useat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön väliaikaiset sisärajatarkastukset pyrkimyksenä virtaviivaistaa noita epäsäännöllisiä ja laittomia maahanmuuttovirtoja ja vastauksena useisiin terrori-iskuihin. Mutta tilapäiset sisärajatarkastukset eivät voi muodostua pääsäännöksi. Eikä niistä saa tulla pysyviä. Siitä syystä on niin tärkeää se, että voimme sopia oikeasta tasapainosta sen välillä, että taataan liikkuvuus yhtäältä ja samalla taataan turvallisuus toisaalta. Juuri tämän tasapainon saavuttamiseksi olemme ehdottaneet sitä, että Schengenin rajasäännöstöä mukautetaan. Yksi asia on aivan selvä. Jäsenvaltiot säilyttävät mahdollisuutensa toimia, kun kysymys on turvallisuusasioista. Meidän täytyy muistaa se, että rajavalvonnan tilapäinen käyttöönotto on legitiimi toimenpide, jota jäsenvaltiot voivat hyödyntää silloin, kun niillä on edessään vakava sisäiseen turvallisuuteen tai kansainväliseen, äh, kansalliseen järjestykseen kohdistuva uhka. Poikkeuksellisissa tapauksissa siis meidän tavoitteenamme kuitenkaan ei ole se, että rajatarkastukset otetaan uudelleen käyttöön äh, pysyvästi tai tehdään niistä helpompia sisärajoilla. Päinvastoin, se mitä ehdotamme on se, että vahvistetaan näitä proseduaalisia turvamenettelyitä. Rajatarkastusten käyttöönoton pitäisi olla vain aivan viime hetken toimenpide, niin että neuvostolla on viimeinen sana sanottavanaan. Ja että muut jäsenvaltiot, joihin nämä päätökset kohdistuvat, niiden huolenaiheet täytyy ottaa ehdottomasti huomioon. lisäkohta, selkeä poliittinen sellainen, on se, että tämän asian ei tulisi muodostaa osa ö, kansallisesta politiikasta. Vaihtoehtoiset ratkaisut, kuten esimerkiksi poliisitarkastukset ja rajojen yhteistyö, täytyy aina asettaa etusijalle. Toivon, että voimme saavuttaa kompromissin nopeasti tästä ehdotuksesta joka meidän näkemyksemme mukaan muodostaa erittäin herkän tasapainon kaikkien meidän legitiimien intressimme välillä. Uusien sääntöjen tulisi sitten soveltua ja niiden tulisi mahdollistaa se, että voidaan varmistaa se, että kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä. Tässä yhteydessä Odotan saavani lukea Fajonin mietinnön, joka käsittelee tätä lainsäädäntömukautusta, jota ehdotamme. Samalla, kuten kaikki tiedätte, liikkuvuus rajojemme sisällä vaatii turvalliset ulkorajat. Ja tämä on juuri syy siihen, miksi vuodesta 2014 eteenpäin olemme kyenneet saamaan aikaiseksi selkeää edistystä ulkorajahallinnossa. Tämän lisäksi maahanmuuttajien määrä, siis niiden, jotka tulevat Keski- tai Itävälimereltä, on dramaattisesti vähentynyt. Tärkeä osa tätä on ollut se, että on luotu eurooppalainen rajavartiolaitos, joka nyt on siis täysin toiminnassa. Tällä hetkelläkin tuo virasto käy, Siinä on käytössään 1200 rajavartijaa, joiden avulla voidaan tukea jäsenvaltioita niiden ulkorajoilla. Ja niillä on vielä tämän lisäksi 1500 rajavartijaa päivystämässä hätätilannetta silmällä pitäen. Jos haluamme säilyttää sen, että meillä sisärajatarkastuksia ei ole vastaisuudessakaan, meidän täytyy vahvistaa ulkorajamme yhä enemmän. Tämän lisäksi meidän täytyy myös päättää siitä, että säilytetäänkö Euroopan rajavartiolaitoksen toiminta sellaisena kuin se tällä hetkellä on, vai parannetaanko sitä vielä tulevaisuudessa entisestään ja luodaan todellinen eurooppalainen integroitu rajavartiotoiminta. Tämä kysymys liittyy selkeästi myös tarpeeseen saada aikaiseksi realismia jäsenvaltioiden parissa, kun kysymys on eurooppalaisen budjetin käsittelystä. Päätämmepä mitä hyvänsä sitten siitä, mihin me haluamme tulevaisuudessa siirtyä. Meidän täytyy varmistaa riittävä rahoitus Euroopan unionin budjetista. Vuoteen 2020 mennessä Euroopan rajavartiolaitoksella on tuhat henkilöä töissä ja 335 miljoonan vuosibudjetti. Jos haluamme esimerkiksi lisätä tuon viraston operatiivista kapasiteettia eurooppalaisten rajavartijoiden avulla, meillä on ainakin 3000, 3000 päinen henkilökunta kyseessä. Tarvitaan 20-25 miljardia järjestelmän, jossa on 100 000, 100 000 päinen henkilökunta ja riittävästi välineistöä, joka on verrattavissa Yhdysvaltojen Hyvät kollegat, Euroopan parlamentin näkemykset tästä asiasta ovat rajavartiolaitos, niin me olemme myös vahvistaneet sen asema-aihe, johon niiden kaikkien palautus, joilla ei ole oikeutta jäädä Euroopan unionin alueelle, on ainoa tapa varmistaa uskottuvista jatkuva tuki jatkuvasti kasvaville ponnistuksille, joiden avulla otan vastaan ne, jotka aidosti tarvitsevat suojelua. Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään palautuksista. Tämän lisäkin tarjoaa, tarjoten liikkuvuutta muille matkustajille. Olemme nyt jo saaneet aikaiseksi merkittävää edistystä. Uusi maahantulomasta poistumisjärjestelmän asioista on sovittu ja seuraava prioriteetti on joiden avulla pyritään vahvistamaan olemassa olevia järjestelmiä, kuten Schengenin tietojärjestelmää, Euroopan rikosrekisteritietojärjestelmää, Krisia Ja meidän täytyy tehdä tämän lisäksi vielä lisää. Me tarvitsemme jälleen kerran nopeat päätökset, sopimukset näistä kolmesta asiasta, jotka juuri mainitsin. Äskettäisessä eurobarometritutkimuksessa 92 prosenttia EU-kansalaisista. Nopeat päätökset, sopimukset näistä kolmesta asiasta, jotka juuri mainitsin. Äskettäisessä eurobarometritutkimuksessa 92 prosenttia EU-kansalaisista on sopinut siitä, että jäsenvaltioiden tulisi jakaa tietoa Euroopan unionin sisällä, jotta voidaan paremmin teemme omista järjestelmistämme yhteensopivia niin, että voimme torjua terrorismia ja varoista rikollisuutta – ja kuten sanoin, turvaamaan rajamme. Poliisi, rajavalvojat, maahanmuuttovirkailijat ja oikeusviranomaiset tarvitsevat nopean pääsyn. Yksi yksittäinen ö, hakutoiminto, josta voisi tulla eurooppalainen hakuportaali kaikille keskitetyille hauille. Kuten näette, meillä on paljon rakennuspalikoita, joiden avulla nyt voidaan vahvistaa ulkorajojamme. Mutta ja teidän kanssa käymien keskustelun, kuten myöskin jäsenvaltioiden kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen, aiomme esittää eurooppalaiset, käsitteemme, käsityksemme eurooppalaisesta integroitusta rajavalvonnasta. Myös tekee yhteistyötä ja työskentelee yhdessä saman ajatuksen pohjalta, saman mission ja samojen arvojen pohjalta, muokaten niistä todellisen eurooppalaisen rajavartiolaitoksen. Lopuksi haluan vielä toistaa tärkeän kysymyksen neuvostoon, jotta se vihdoin päättäisi siitä, että Bulgaria ja Romania voivat liittyä Schengen-perheeseen. Ja tietysti heti kun ja Kroatia heti kun se maa on teknisesti katsoen valmis. Hyvät kollegat, yhteistyötä. Meidän täytyy jatkaa yhteistyötä maahanmuutto, turvallisuus ja rajavalvontakysymysten pareissa. Meidän täytyy saada aikaiseksi solidaarisuutta, yhteistä vastuuta ja luottamusta. Rintarinnan yhdessä voimme vahvistaa Schengeniä kriittisesti taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja maantieteellisesti. Ja Schengen on se tae, joka antaa meille maantieteellisesti yhtenäisen Euroopan, takaa kansojemme yhtenäisyyden ja kaikkien Euroopan kansalaisten. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti komission jäsen Avramopoulos. Sanne, jos ajatellaan yhtenäisyyttä tarvitaan kun Schengenin integroidaan tai mitä. Mutta siirtykäämme nyt puheenvuoroistanne. Kaikki Euroopan unionin kolme toimielintä ovat täällä edustettuna komissio, parlamentti ja neuvosto. Se on logiikka Euroopan unionin taustalla. Britannia muistutti poliittisesta ja taloudellisesta tehtävä yhteistyötä niiden valtioiden kanssa, jotka ovat osa Schengen-aluetta, mutta toisaalta meidän pitäisi myös hallinnoida niitä rajoja, joita on noussut esiin syyttä. Romanialaisten tulisi nauttia samoista oikeuksista kuin saksalaisten, mutta tämä joutuu käymään läpi neljä... Tarkastus, sillä tuli Bulgaariasta, joka ei kuulu Schengeniin, ja sitten Kävin Budapestissa. No siellä ei ollut tarjosta, koska olin Schengenin sisällä, mutta tästä palasi